Good afternoon, colleagues. Can I ask Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Voisinko pyytää teitä istuutumaan paikoillenne niin, että voimme aloittaa kokouksemme? Kuten tiedätte, kyseessä on yhteinen budjetti- ja talousasioiden valiokunnan kokous työjärjestyksen artiklan 55 mukaisesti. Aivan ensiksi Hyväksymme esityslistan. Onko huomioita? Ei, kiitoksia. Mitään ilmoitusasioita ei ole, joten voimme mennä saman tien kohtaan kolme, joka koskee julkista kuulemista Euroopan strategisten investointien rahastosta. Tämä on nyt tässä prosessissa oikein asianmukainen hetki. Esitellä mietintö tässä tavanomaisessa lainsäätämisjärjestyksessä koskien komission avain kohtia, jotka koskevat investoinnin ja kasvun elvyttämistä unionissa ja sitä koskevaa kertomusta. Meillä oli hyvin hyödyllinen kysymysvastaussessio viime viikolla komission kanssa. Ja esittelijät pian viimeistelevät mietintön luonnoksensa, joten tämän päivän kokous on oikein hyvin ajoitettu. Voimme nyt keskustella tietystä keskeisistä Junckerin suunnitelman näkökohdista. merkittävien asiantuntijoiden kanssa. Tämä kuulemistilaisuus on nyt jaettu kahteen istuntoon. Minä johdan ensimmäistä istuntoa ja annan sitten ystävälleni Jean Artuille, joka on budjettivalikunnan puheenjohtaja, puheenjohtajuuden tätä toista istuntoa varten. Ensimmäisessä istunnossa keskittymme makrotaloudellisiin vaikutuksiin, joita, joiden oletamme olevan merkittäviä, mutta ei se tietenkään aivan selvää ole. Keskustelimme myös keskeisestä hallinnointikysymyksestä ESIR-rahastossa, siis Euroopan strategisten investointien rahastossa. Lisäksi aiheena hankkeiden valinta ja viimeisenä, mutta ei mitenkään vähäisempänä, ovat nämä vaatimukset, jotka koskevat ESIR-rahoituksen täydentävyyttä, kuinka voimme sen taata – Ja tämähän on tietenkin osa kaikkea muuta, sen asetuksen sääntely, hallinnointi, ja muut välineet, neuvontakeskukset, jatkumot ja kriteerit, jotka vahvistamme asetukseen ja jotka pitää saada myös sopimuksiin mukaan. Aloitan puheenvuoron antamisella näille neljälle puhujalle. Ensimmäisessä istunnossa kukin saa 10 minuuttia alustusta varten ja tämän jälkeen annan puheenvuoron esittelijöille. Sitten takaisin vastauksia varten vieraspuhujille ja sitten muille valiokunnan jäsenille. Ennen aloittamista haluaisin antaa puheenvuoron Jeanille. Hän haluaa vielä jotakin lisätä. Minulla ei ole mitään lisättävää. Voimme käynnistää kuulemisen välittömästi. Uh, let's start. Kiitoksia. Aloitetaan siis ensimmäisestä puhujasta. Olemme erityisen ylpeitä siitä, että Filip Meistat on paikalla. Hän on entinen Euroopan investointipankin johtaja. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Madame, messieurs. Puheenjohtajat, hyvät naiset ja herrat. Kenties kaksi alustavaa kommenttia. Ensinnäkin olen todella vakuuttunut siitä, että Junckerin suunnitelma, investointisuunnitelma on oikea-aikainen. Tämä täytyy nähdä ensimmäisenä vaiheena, kun on ymmärretty se, että tarvitsemme investointeja infrastruktuuriin ja huomispäivän teollisuuden. Suunnitelmaa voidaan kritisoida, totta kai, ja minä, minulla itsellänikin on jotakin kommentteja tästä aiheesta, mutta haluaisin, että toimimme rakentavassa hengessä. Minusta on kriittisen tärkeää, että Junckerin suunnitelma onnistuu. Nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä, jossa unionin toimintaa usein kyseenalaistetaan, katson, että on äärimmäisen tärkeää, että Euroopan unioni osoittaa, että eurooppalainen ohjelma mahdollistaa myönteiset vaikutukset sekä lyhyellä aikavälillä kysynnän kautta – investoinnithan tarjoavat työtä yrityksille, jotka rakentavat infrastruktuuria, tarjoavat välineistöä, tekevät tutkimusta ja myös pidemmällä aikavälillä, kun näin saamme Euroopan taloudelle kilpailukykyä. Näin myös kasvupotentiaali paranee. Ensimmäinen kommentti siis, että on oleellisen tärkeää tehdä kaikki mahdollinen, jotta suunnitelma onnistuu. Toinen alustava kommentti. Tehän tiedätte, että Junckerin ohjelma nojaa kolmeen pilariin. Me puhumme tänään Euroopasta strategisten investointien rahastosta, mutta ei pidä unohtaa, että tässä on myös toinen pilari, nimittäin teknisen avun foorumi. Tämä tulee olemaan hyvin hyödyllinen ja vielä kolmaskin pilari, sisämarkkinoiden loppuun saattaminen erityisesti energian ja digitaalitalouden ja liikenteen alalla. Varapuheenjohtaja Kateinen, niin kuin tiedätte, toistaa usein, että tämä kolmas pilari on kaikista tärkein. Hän on epäilemättä oikeassa. Täytyy toivoa, että komissio hyvin nopeasti tekee konkreettisia ehdotuksia kolmannesta pilarista. Kun nyt otamme nämä kaksi alustavaa kommenttia huomioon, niin tältä pohjalta aivan lyhykäisesti Meiltä on pyydetty 10 minuutin puheenvuoro. Aivan lyhyesti haluaisin käsitellä tätä kysymystä. Totta kai tämä on yhteenvedonomainen käsittely, mutta olen valmis menemään sitten yksityiskohtiin, kun esitämme kysymyksiä ja vastauksia. Ensimmäinen seikka on kysymys täydentävyydestä. Tähän liittyy kaksi ulottuvuutta. On ilmiselvää, että jotta saamme tälle, tällä myönteisiä vaikutuksia talouteen, niin tarvitaan lisäinvestointeja. Sellaisia investointeja, joita ei toteutettaisi ilman Junckerin suunnitelmaa. Tässä on siis kaksi ulottuvuutta. Ensinnäkin 16 miljardia, jotka Euroopan unioni vapauttaa takuurahastoon. Nämä 16 miljardia otetaan Euroopan unionin budjetista ainakin osittain myös verkkojen Eurooppa-välineestä ja toisaalta Horisontti 2020 ja tutkimushankkeista. Artiklat 18 ja 19 tässä asetusluonnoksessa. Komissio toteaa meille, että määrärahat, jotka näin siirretään, vaikuttavat huomattavalla tavalla, jos ne ohjataan esirin kautta. Tämä on, mahdollisuutta, mutta, tämä on mahdollista, mutta totta kai sitä täytyy vielä varmistaa. Komissio toteaa, että se aikoo varmistukset tehdä. Ei kuitenkaan vielä kerrota, miten. Tässä varmasti on metodologisia haasteita, jotta todella voidaan varmistaa hankkeiden merkittävyys. Nämä määrärahat on osittain jo huomioitu tukina rahoitusvälineille, joilla tehostetaan toimintaa. Totta kai täytyy myös varmistaa se, että Euroopan investointipankki ei rahoita esirin kautta sellaisia investointeja, jotka joka tapauksessa olisi tavallisten, tavanomaisten toimien kautta rahoitettu. Tässä täytyy muistaa äh, riskiulottuvuus. Investointipankki totta kai ottaa enemmän riskiä kantaakseen kuin, kuin 20 vuotta sitten, mutta aivan perustelluista syistä. Se haluaa säilyttää kolmen naan luokituksensa. Jotkut sanovat, tämän tiedän hyvin, investointipankki on pitänyt liian tärkeänä kolmen naan luokitusta, äh, mutta tämä minusta kuitenkin on tärkeää. Ja yksi syy tälle on se, että kun ajatellaan investointipankin osuuksien äh, ostajia, niin silloin puhutaan todella suurimmista maailmanlaajuisista Äh, velkakirjojen hankkijoista. Ja jos investointipankki menettäisi kolmennaan luokituksen, niin sitten ei pystytä enää näitä velkakirjoja hankkimaan entiseen tapaan. Eli on aivan normaalia, että investointipankki on tarkkana riskipitoisuuden suhteen. Mutta Junckerin suunnitelmissa halutaan enemmän riskipitoisia investointeja. Tarvitaan investointipankin sitoutumista silloin, kun käytetään esiriä hankkeiden rahoittamiseen rahoittamisessa silloin, kun niihin sisältyy suurempi riski, jota se ei normaalien sääntöjensä puitteissa rahoittaisi. Toinen kysymys on toiminnan tehostamisvaikutus, tämä niin sanottu vipuvaikutus. Se vaikuttaa merkittävältä, kunnianhimoiselta. Investointipankki on nyt jo saanut huomattavaa tehostusta aikaiseksi, mutta hieman toisilla tavoilla, toisilla välineillä. Esimerkiksi riskin jako, risk sharing äh, toiminta käynnistyi tutkimusohjelmissa. Meillä oli äh, rahoitusnäkymissä 300 äh, miljardia takuita unionilta ja näin investointipankki pystyi lainaamaan 18 miljardia eli yhden suhde kuuteen. Ja nämä 18 miljardia mahdollistavat sen, että voimme rahoittaa 48 miljardin arvosta hankkeita. Eli tässä todellakin tämä tehostamisvaikutus on huomattava, mutta täytyy muistaa nämä suhdeluvut, jotka toteutuvat aika lailla eri tavalla kuin Junckerin suunnitelmassa. Varmalta kuitenkin minusta näyttää yksi seikka. Se nimittäin, että me emme saa yksityisiä sijoittajia houkutelluksi näillä suhdeluvuilla, eli siis neljä viidesosaa tulisi yksityiseltä puolelta, ei onnistuta houkuttelemaan yksityisiä sijoituksia tässä mittakaavassa, jos heitä kohdellaan huonommin kuin mitä investointipankki tekee. Asetusluonnoksessa unionin takeet annetaan vain investointipankille. Sitä ei anne, anneta yksityisille sijoittajille. Teen tästä sen johtopäätöksen, että ainoa tapa tehdä tämä huokuttelevaksi yksityisen sektorin näkökulmasta on, on se, että investointipankki äh, kautta linjan ottaa tämän junioriaseman, toissijaisen asian, aseman suhteessa yksityisiin sijoittajiin. Muutoin sijoittajat toteavat, että investointipankki saa takuut, me emme. Investointipankin on oltava siis alisteisessa asemassa suhteessa yksityisiin sijoittajiin. Uskon, että tämä todella on myös aikeena, mutta kenties ei nyt ole tarpeen eks, tehdä eksplisiittiseksi tätä aietta asetuksessa tai sitten komission ja investointipankin välisissä suhteissa. Ja sitten toinen seikka liittyy hallinnointiin. Aivan lyhykäisesti, tehän tiedätte, mikä ehdotus on olisi tällainen investointineuvontakeskus, johtokunta, investointikomitea. Juridisesti täytyy toimia varmalta pohjalta. Ei voida muuttaa päätöksentekomenettelyä investointipankissa sellaisena, kun ne on määritelty pöytäkirjassa, joka on perustamissopimuksen liitteenä. Täytyy varmistaa, että todella toimitaan näiden sääntöjen pohjalta. Katson myös, että on tehtävä selkeä ero toisaalta sen suhteen, mikä on ohjauskomitean rooli, investointipolitiikka, riskiprofiili koko salkussa ja sen sisältämissä hankkeissa. Ja tämä on nimenomaan tämän komitean rooli. Ja minun mielestäni tässä täytyy, tämän kautta täytyy toteuttaa myös parlamentin valvontarooli. Sitten on yksittäisten hankkeiden valintamenettely. Silloin kun valitaan yksittäisiä hankkeita, niin katson, että tämän tulisi säilyä eh, investointipankin kontolla. Sen, sillä on parempi eh, valmius toimia ja arvioida, mitkä ovat elinkelpoisimpia hankkeita. Mikä sitten on eh, investointikomitean rooli? on ollut mielenkiintoista katsoa, miten tämä asetusluonnosteksti on kehittynyt. Nyt on jo paljon muutoksia tapahtunut. Investointikomiteahan koostuu, niin kuin tiedätte, kuudesta riippumattomasta asiantuntijoista. Kyse ei ole siitä, että se valitsisi hankkeet. Miten se onnistuisi, jos olisi pätevät asiantuntijat, heitä on vain kuusi ja he analysoisivat, analysoisivat satoja hankkeita, eihän se onnistuisi. Tarkoitus on varmistaa se, ovatko investointipankin valitsemat hankkeet sellaisia, että ne vastaavat kriteereitä ja artiklaa 5 tässä asetusluonnoksessa ja äh, onko riski äh, profiili ja hankkeen luonne sellainen kuin asetuksessa määrätään. Onko sitten investointipankilla oikeus takkuuseen, kunnioittaako se niitä kriteereitä, jotka on määritelty? Ja neljäs kysymys. Takuun korva, korvaus. Aina käydään tästä aiheesta keskusteluja. Ymmärrän komissiota, joka haluaa korvauksen, joka pohjautuu riskiin, siihen riskiin, jonka se ottaa kantaakseen eh, Euroopan unionin budjetin kautta. Se haluaa saada korvauksen, jonka investointipankki maksaa, ja tämä olisi mahdollisimman korkealla tasolla. Täytyy olla tietoinen siitä, että tämä kustannus totta kai vaikuttaa sitten investointipankin lainauskustannuksiin, luototuskustannuksiin ja tässä tietenkin hinta nousee. Täytyy löytää oikeanlainen tasapaino tässä suhteessa. Ja viides kysymys. Kun katsomme komission julkaisemaa luettelua listaa äh, investoinneista, joita mahdollisesti voitaisiin äh, esirahastosta rahoittaa, näyttää siltä, että lukuisat hankkeet eivät koskaan houkuttele neljä viidesosaa rahoituksestaan yksityiseltä puolelta. Se on mahdotonta, koska nämä ovat sellaisia hankkeita, jotka toki voivat olla mielenkiintoisia, kiinnostavia ja joilla voitaisiin saada yhteiskunnallisia hyötyjä, kenties taloudellisiakin hyötyjä, joskus huomattaviakin hyötyjä, mutta joiden rahoitushyödyt ovat joko liian epävarmoja tai sitten menevät liian äh, pitkälle aikataulutuksen suhteen – Monissa hankkeissa mielestäni tarvitaan julkista merkittävää tukea ja se on todellakin välttämätöntä. Tässä haluan kiinnittää huomionne äh, siihen, että komissio on kaikesta tästä tietoinen ja aivan eksplisiittisesti tämä todetaan toisessa asiakirjassa, komission asiakirjassa, jonka se on julkaissut pääomamarkkinoista markkinaunionista. Siellä on oma eksplisiittinen lause, jossa todetaan, että monet investoinnit vaativat merkittävämpää julkista tukea luonteensa takia. Komissio tunnustaa siis tämän ja näin ollen se on jo tuottanut selkeytyksiä sääntöjen äh, soveltamisesta, äh, vakaus sopimuksessa ja aivan erityisesti kun ajatellaan investointilausaketta, joka on tässä vakaussopimuksessa. Kyseessä on siis mahdollisuus poiketa tilapäisesti eh, sopeutustahdista silloin, kun kyse on keskipitkän aikavälin budjettitasapainosta. joka jäsenvaltion, niin kuin tiedätte, täytyy noudattaa tätä tietä. Ja jos investointilausekkeesta voi siis hyötyä, jos nämä ovat tuottavia investointeja, niin saa hyödykseen tilapäisen poikkeuksen. Mutta komissio lisää samassa asiakirjassa että täytyy täyttää tietyt ehdot, jotta voi investointilausekkeesta hyötyä. Näissä ehdoissa on mukana myös se, että kyseinen jäsenvaltio ei saa ylittää kolmen prosentin vaje, budjettivaje eh, vaatimusta. Nykyisissä olosuhteissa tietyt jäsenvaltiot, tehän tiedätte mistä valtiosta on kyse, mukaan luettuna ja jäsenvaltio ovat, on suljettu tämän lausekkeen käytön ulkopuolelle. Haluan kiinnittää huomionne tähän seikkaan. Minun henkilökohtainen kantani on sellainen, että jos kyseessä on investointi, joka on syvällisesti eh, esirissä analysoitu, jonka eh, investointipankin hallintoelimet ovat hyväksyneet ja jota esirahoittaa, rahoittaa, niin yhteisrahoitus, joka tulee julkisesti, täytyisi saada kyllä tämän investointilausekkeen hyödyksi ilman mitään lisäehtoja. No sitten Hyvin nopeasti ja lyhyesti. Kehityspankkien kanssa tehtävä yhteistyö Ajatuksena olisi se, että ne osallistuisivat esiriin, mutta useista syistä en usko, että näin tulee käymään. Mutta voidaan ajatella, että ne muodostaisivat rahaston rahastoja, jotka olisivat sitten täydentävinä toimijoina esirissä niiden ehtojen mukaisesti, joita voin myöhemmin täsmentää. Ja vielä viimeiseksi seitsemäs kysymys. riski siitä, että keskittymistä tapahtuu liian paljon tiettyihin jäsenvaltioihin. Voi olla, että on, on tekijöitä, jotka kaikki johtavat tiettyyn suuntaan. Investointipaikin luontainen suuntaus, kenties suosia hankkeita eh, niissä maissa, joissa päästään huomattavammin suurempiin mittasuhteisiin. Ja toiseksi tietyissä maissa voi olla helpompi investoida. Kolmanneksi mainitsin jo vakaussopimuksen ehdot. Neljänneksi se, että kansalliset kehityspankit ovat tietyissä maissa vahvempia kuin toisissa vaarana on se, että syntyy liian voimakasta keskittymistä tiettyihin jäsenvaltioihin. Ja aivan oikeutetusti Junckerin suunnitelmassa todetaan, että ei minkäänlaista esijakoa alakohtaisesti tai jäsenvaltioittain. Tämä on aivan oikeutettua, mutta katson kuitenkin, että pitää olla valppaana tämän jakoulottuvuuden suhteen. Kiitos puheenjohtaja. Very much, Mr. Kiitoksia herra Meistat tästä esityksestä ja näistä keskeisistä kohdista. Nyt annan puheenvuoron Hans Bruikselle. Hän on Euroopan ympäristöviraston toiminnanjohtaja. Thank you, Chair, for giving me the... Kiitos puheenjohtaja, että sain mahdollisuuden osallistua tähän hyvin tärkeän kuulemistilaisuuteen ja tärkeän keskustelun esirahastosta. Alustuksessani painotan sitä, miten tärkeää on voida rahoittaa siirtymää kohti vihreää taloutta. Tällä hetkellä teemme jo yhteistyötä Euroopan investointipankin kanssa. Tämä kovasti noudattaa artiklaa 5.2 asetusehdotuksesta, jossa puhutaan siitä, mihin sitä voidaan käyttää tutkimus, innovointi, uusiutuvat energialähteet, energia, raaka-aine, tehokkuus, infrastruktuuri, ympäristö, luonnonvoimavarat ja kaupunkikehitys. Se, mitä sanon, perustuu meidän viiden vuoden raporttiimme ympäristöstä, jonka lanseeramme virallisesti huomenna täällä Brysselissä, mutta johtopäätökset ovat kovasti relevantteja, kun ajatellaan investointiprioriteetteja. Ajattelen sitä, mihin käytetään julkisia ja yksityisiä varoja, joita ei ole paljon. Ensinnäkin ympäristö- ja ilmastopolitiikka on saanut aikaan merkittävää hyötyä, ajatellen ympäristöä, mutta myös taloutta ja ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Toinen keskeinen johtopäätös on se, että Eurooppa kohtaa muiden tämän planeettamme maiden tavoin vakavia haasteita, kun puhutaan kuluttamisen ja tuottamisen malleja, jotka eivät ole enää pitkällä aikavälillä kestäviä, jotka muuttuvat nopeasti globaalisti ajatellen. Jos oletamme, että maailman talous kasvaa valtavasti vuoteen 2050, nähdään, että resurssien ja energian käyttö – jos jatketaan entiseen malliin, ei ole enää kestävän malli ajatellen ympäristökysymyksiä. Jos haluamme siis päästä vuoden 2050 tavoitteisiin, jotka Euroopan toimielimet ovat esittäneet seitsemännessä ympäristön toimintaohjelmassa ja myös ilmasto- ja energiapaketissa liikenteen osalta ja muillekin politiikan aloille, puhutaan vähän hiilisestä taloudesta, kiertotaloudesta ja siitä, että luodaan voimavarojen järkevä käyttö pilariksi nykytaloudessa. Meidän täytyy tehdä muutoksia. Tämä näyttää ehkä vähän pelottavalta tehtävältä ja onkin varmasti, mutta uskomme kuitenkin vankasti, että tämä antaa myös mahdollisuuksia Euroopan taloudelle ja työllisyystilanteelle ja voi ajaa Eurooppaa ihan etunenään, kun puhutaan tieteestä ja tutkimuksesta ja innovoinnista. Tästä kuvasta näette, hyvin selkeästi ja yksinkertaisesti. Kaksi alaisinta viivaa osoittavat BKT EU-ssa, toiseksi jälleen siis, ja toinen on työllisyyskehitys EU-ssa. Vuoden 2008 kriisin jälkeen kaksi korkeinta viivaa on oikeastaan lisäarvo ympäristöpalveluiden historiassa, ja sininen on tämän ekotalouden työllis- työpaikat, työllisyysvaikutus – Tämä kaikki sen jälkeen, kun lama levisi Eurooppaan. Eli olisi hyvä käyttää esirahastoa siihen, että päästään ulos kriisistä vahvistamalla pitkällä aikavälillä Euroopan vahvuuksia. Tämä osoittaa, millä tiellä on kuljettu vuoden 2008 jälkeen. Seuraava kuva. Kun katsotaan tulevaisuuteen ja yksityiskohdat tässä eivät ole kovinkaan merkittäviä, mutta tässä on valinta niistä resursseista, materiaaleista, joita pidetään kriittisenä Euroopan komission mielestä. Ja tässä nähdään, että mikä näistä resursseista tulevaisuutta ajatellen ei tule Euroopasta. Punaiset Kiinasta, muut Brasiliasta, Kongon demokraattisesta tasavallasta ja muista maista planeetallamme. Tämä noudattelee maailman talousfoorumin raportin linjaussa sanotaan neljä kymmenestä suurimmasta riskistä, jotka liittyvät talouteen, ovat ympäristöön ja ilmastoon liittyviä, ei pitkällä aikavälillä, mutta seuraavan vuosikymmenen aikana. Eli on investoitava tulevaisuuteen, joka ottaa huomioon nämä riskit. Ja se noudattelee kiertotalouden ja vähähiilisen talouden ajatuksia. Tämä on varmasti riski kannaltakin järkevää investointia. Yhteys sitten rahoitukseen tämän siirtymän osalta riittävät rahoitusresurssit ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta voidaan toteuttaa tällainen vähän hiilinen järkevästi, tehokkaasti raaka-aineita käyttävää taloutta. Tätä on painottanut edellinen puhujakin. Arvioidut tarpeet vihreän talouden edistämiseksi ovat melko valtavia. Se on totta. Euroopan toimielinten raportissa – puhutaan esimerkiksi energia-alasta lä- lähivuosina ja vähähiilisessä tiekartassa puhutaan 270 miljardista vuosittain tulevan 40 vuoden aikana. On aivan selvää, että julkinen rahoitus on keskeisessä roolissa, kun pyritään vähentämään riskejä, jotka kohdistuvat yksityisiin investoihin ja kun pyritään tukemaan investointeja. Esirahasto on tässä tärkeässä roolissa. Julkiset varat, kuten tiedämme laajasta tutkimuksesta, ovat usein olleet ratkaisevan tärkeitä, kun on pyritty ajamaan innovaatiota lääketeollisuudessa, tietoteknologiassa, nanotekehityksessä. Ja tämä koskee myös ympäristöalaa, kun ajatellaan teknologisia keksintöjä. Kysymys kuuluukin varmasti, voiko tätä lisärahoitusta käyttää myös, jotta Eurooppa saadaan etunenää vihreän teknologian kehittymisen osalta. Hyvin ymmärrämme, että Eurooppa on pieni osa, kun ajatellaan globaalia taloutta, globaalia väestöä, mutta voiko Euroopasta siis tulla tällainen ympäristöteollisuuden piilaakso sitä kautta, että kannustetaan julkisen ja yksityisen kumppanuuteen? Seuraava kuva. Vakaus ja kannustimet vihreisiin investointeihin ovat ilman muuta ratkaisevan tärkeitä. Kun poliittiset puitteet kehitellään niin, että nykypolitiikan tavoitteet ja toimet voidaan yhdistää ja esirahasto on totta kai tällainen tärkeä toimija. Jos näin halutaan tehdä pitkällä aikavälillä ja luoda vakautta esimerkiksi uusiutuvien energian osalta tai kiertotalouden osalta, periaatteessahan siinä pyritään tuottavuuteen raakaiden käytössä ja katsotaan tulevaisuuteen vuoteen 2030 tai 2050, niin nähdään näiden asioiden merkitys. Lisätekijä on vielä linkki keskusteluun, jota käydään verotaakan muuttamisesta. Verouudistus, joka painottaisi resurssien käyttöä saastuttamista, mutta ottaisi huomioon myös väestöpohjan – verotusjärjestelmissä on yksi ratkaiseva osio. Samoin se, että vähitellen siirrytään käyttämästä ympäristölle haitallisia aineita. Fossiilisten polttoaineiden käyttö tässä esimerkiksi kannustusmekanismit, tukimekanismit voivat olla yksi esimerkki. Näin Euroopan ympäristöviraston ehdotus on se, että käytetään tiukkoja valintakriteerejä, kun ajatellaan tulevaisuuden investointia vihreään talouteen. Näissä on neljä keskeistä tekijää. Autetaanko näin todella vähän hiilisen talouden kehittymistä? Lisätäänkö kiertotalouden ulottuvuuksia? Ja tällä tavalla tulevaisuuteen katsovia työpaikkoja. Tuetaanko näin ekopalveluita – ja toimitaanko niissä rajoissa, joita syntyy kilpailusta resursseista. Tuetaanko näin ihmisten terveyttä ja hyvinvointia? Ja sitten oletetut edut seuraavassa kuvassa. Oletetut edut investoinneista vihreän talouteen. Ja tämä perustuu omiin tutkimuksiimme, mutta myöskin laajaan tutkimustyöhön, jota ovat tehneet OECD ja Maailmanpankin kaltaiset kansainväliset laitokset. Ne ovat sellaisia, että työllisyys esimerkiksi, kun ajatellaan talouskriisiä vuodesta 2008 vuoteen 2012, tämän alan työpaikat kasvoivat miljoonilla. Tämä on valtava kasvu huonoissa talousoloissa. Innovaatiot vuodesta 2008 olemme nähneet kasvua eurooppalaisten patenttien osalta tällä saralla. Tämä on kilpailukykyisempi ala kuin aikaisemmin. Kriisin aikana on päästy näin edistymään. On voitu parantaa resurssitehokkuutta. Ja se on erittäin tärkeää, kun resursseja, luonnonresursseja on Euroopassa niin vähän. Tämä on strategia, joka katsoo tulevaisuuteen. On nähtävä, että kestämättä työttömät tuotantotavat eivät saa sitä etua, joka usein tänä päivänä saadaan. Siksi tarvitaan tasavertaiset kilpailumahdollisuudet. Energiariippuvuutta on hyvä vähentää. Kun energiariippuvuudesta puhutaan niin paljon, katsotaan vain itään, niin ymmärretään, että tämä on tärkeä keskustelua. Ja ajattelen sitä, mitä tuottosijoituksille saadaan, niin terveydenhoitojärjestelmät kärsivät ympäristöriskeistä – ja yhä enemmän syntyy yhteiskunnalle kustannuksia myös siitä, että valmistaudutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Kustannuksia syntyy näin merkittävästi. Tuore tutkimus viime viikolta yhdistyneestä kuningaskunnasta osoittaa, että jokainen punta, joka investointaan ympäristösääntelyyn ja siihen huolehtimiseen, että siitä noudatetaan, mukaan lukien yritykset, antaa tuotto noin kolme puntaa. Viimeinen kuva Yksi esimerkki vain siitä, miten innovointi voi todella saada aikaan läpimurtoja. Eurooppa on ollut hyvä esimerkki esimerkiksi hybridirahoitusvälineen osalta, joka on vihreä joukkolaina. Siinä on yksityisiä ja julkisia tahoja mukana. Vuonna 2007 Euroopan investointipankki oli etunenässä tässä ja noin seitsemän vuoden aikana on nähty, että nämä markkinat ovat kasvaneet yhdestä miljardista eurosta yli 100 miljardiin euroon. Eurooppa on tässä selkeästi jo tasemassa. Joten yhteenvedonomaisesti me uskomme todella, että noudatellen artiklaa 5 tässä asetusehdotuksessa on hyvät syyt ajatellen taloudellista työllisyyttä ja kilpailukykyä ja tietenkin ajatellen myös ympäristön osalta kehittymistä keskittyä siihen, mitä uutuksia voidaan saada aikaan vihreän talouden ja kiertotalouden osalta Euroopassa. Kiitos. Now we move to the... Kiitoksia. Nyt menemme seuraavaan puhujan Jose Maria Abad. Hän on Espanjan kehityspankin pääekonomisti. Olkaa hyvä. Hyvä herra Ahtyi, Gualtieri, hyvät ja parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Aivan ensiksi haluaisin kiittää budjettia talousasioiden valiokuntia tämän tapaamisen ja kuulemistilaisuuden järjestämisestä. Haluaisin tietenkin kiittää myös kutsusta. Noin kahdeksan vuotta sen jälkeen, kun taantuma alkoi, Euroopassa on avautunut mark- investointien markkinavaje. Noin 280 miljardia ollaan no, pitkän aikavälin keskiarvosta alapuolella. Puhuja puhuu erittäin nopeasti ja lukee seuraava paperista. Suuri taattumus on vaikuttanut investointeihin merkittävästi. On the other hand, the cyclical impact... Kriisin syklin, vaikutukset mikro- ja keski keskikokoisiin yrityksiin on ollut merkittävämpi kuin suurille Euroopan komission investointisuunnitelma, niin sanottu Junckerin suunnitelma, joka aloitettiin vuonna 2014, pyrkii pureutumaan monempiin ongelmiin. Euroopan strategisten investointien ohjelma esirille pyritään paikkaamaan puutteita infrastruktuureissa ja, ja tukemaan pk-yrityksiä tulevien viiden vuoden aikana 21 miljardin takeiden mukaan pitäisi riittää siihen, että investointipankki yhdessä kehityspankkien kanssa ottaisivat riskaapelempia positioita näissä uusissa projekteissa ja katalyysivät riittävästi investointeja, jotta päästäisiin 315 miljardin asti Lyhyellä aikavälillä suurin osa vaikutuksista tulee kysyntäpuolelta. Tämä on tämä keinisialainen kerroin. Kun työllisyysluvut ovat korkeita, tilanne on hankala. Euroopan keskuspankki säilyttää kantansa keskipitkällä aikavälillä. Valitettavasti puhujan aksentti on niin raskas, että tulkin on vaikea saada selvää. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä pitäisi saada lisäpuhtia, jotta voitaisiin maksimoida produktiivista kapasiteettia – Tarvitaan homogeneja käytäntöjä kaikkialla Euroopassa. On saatava tehokkuutta investointiprosessiin ja huomioitava finanssipoliittiset vaikutukset aikaisemmilta investointipäätökseltä. Junckerin suunnitelma puuttuu tähän asiaan. Esirin kaksi muuta osa-aluetta ovat tärkeämpiä pitkällä aikavälillä. Ensinnäkin asianmukainen hankevalinta Euroopan ja kansallisella tasolla, entistä tukea tekninen tuki, joka tulee keskitetystä neuvontakeskuksesta. Näin voidaan luoda homogeenisuutta Euroopan tasolla. Tarkoituksena on parantaa investointiympäristöä tunnistamalla ja poistamalla investointiesteitä. Tämä on erittäin tervetulletta Esirin perustaminen on suuri askel eteenpäin. Vastaavan tapainen kuin Yhdysvaltojen alan asetus, sillä voi olla myönteisiä seurauksia Euroopan kasvuun ja työllisyyteen. Olemme paradoksisessa tilanteessa samanaikaisesti on puutteita investoinneista ja muita ongelmia. Esirin kumuloituvat vaikutukset on huomioitava. Aikaisemmin oli hankkeita, joissa 75 prosenttia resursseista suunnattiin muualla, kuten Verkkojen Eurooppa ja Horisontti 2020 ohjelma. Näissä on korkeat kertoimet. ESIR pyrkii vielä korkeimpiin kertoimiin, kertoimiin koska se on joustavampi ja resurssien käyttöä voidaan käyttää joustavammin. Hankkeiden määrä on myös suurempi. Tarkoituksena on parantaa hankevalintaprosessia ja poistaa sääntely ja muita esteitä, jotka tällä hetkellä ovat ongelma. Näiden faktoritekijöiden kautta voidaan lisätä kertoimen vaikutusta. Parannukset liikeympäristön parannuksessa ja hankevalinnassa tulisi parantaa investointien laatua ja määrää Euroopassa. ja Investointitarpeet ovat merkittäviä Euroopassa – Haluaisin mainita kolme ulottuvuutta, jotka liittyvät tähän asiaan. Ensinnäkin on näyttöä vanhenevasta infrastruktuurista, huollon puutteesta monissa maissa. Toisin sanoen investointitarpeita ei aina yhdistetä uuden infrastruktuurin rakentamiseen, vaan pikemminkin olemassa olevan infrastruktuurin saneeraamisen huolto ja saneeraus hankkeet ovat tärkeitä, mihin voidaan käyttää yksityistä ja julkista pääomaa. Toinen ulottuvuus on helpompi mitata tietenkin konkreettisia investointeja. Ne ovat tärkein moottoriinvestoinneissa. Muussa tapauksessa jäämme Yhdysvalloista jälkeen koulutus, tutkimus ja muut ei käsin kosketeltavat investoinnit ovat myös hyvin tärkeitä. Pekoyritysten ja hankkeiden suhde vaihtelemasta toiseen. Yritysten koot keskimäärin vaihtelevat maittain, jos verrataan vaikka saksalaisia tai espanjalaisia yrityksiä – rahoitusolosuhteet vaihtelevat. Yhden koon strategia uuden konkreettisen infrastruktuurin luomiseksi pitäisi välttää. Hyvin laajat eroavaisuudet voivat aiheuttaa hankkeen epäonnistumisen. Tarvitaan sekä konkreettisia että henkisen omaisuuteen tehtyjä investointeja maantilanne huomioiden. Vielä kolme loppupointtia. rahastojen kerroin tulee olemaan positiivinen jousto vuoden takia. Toinen asia lisäämällä jatkuvasti hankkeiden määrää, lisää myös niiden laatua. Suunnitelman kautta voidaan saada syvää myönteistä vaikutusta. Pitkäaikaiset pysyvät vaikutukset ovat tietenkin tärkeämpiä kuin mitkään kertoimet. Edelleen Itä-Euroopassa on selkeästi investointipuutteita, mutta tilanne vaihtelee maasta toiseen. Yhden koon politiikka on välitettävä. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Abad. Suuret kiitokset, herra Abad. Sitten viimeinen puhuja. Ensimmäisessä istunnossamme on herra Stuart Holland. Hän on Coimbran yliopiston talousosaston professori, joka... Well. Kiitos. Minä haluaisin olla eri mieltä ja huomattavalla tavalla. Minun mielestäni eh, ESIR on vääränlainen alkuaskel investointiohjelmassa. Sitä ei tarvita, se ei ole elinkelpoinen, sitä ei ole hyötyä. Se tavallaan vie huomion pois siitä, että Euroopan unionilla on jo investointivälineitä, jotka eivät luota valtiolliseen vilkaan, eivät tarvitse uusia instituutioita tuekseen, eivätkä mitään takeita. Olen kirjannut kaiken tämän asiakirjan, joka toivottavasti on toimitettu kaikille mepeille luettavaksi. Se sisältää neljä pääkohtaa. Ensinnäkin rahastoehdotus pohjaa elinomaiselle analy- analyysille, jonka on tehnyt Mateus Surek siitä, kuinka Euroopan talous tarvitsee investointeja ja elpymistä. Tämä pohjaa myös väärinkäsitykselle siitä, että Euroopan investointirahasto, joka on jo olemassa ja jota suositin Jacques Delorsille vuonna 1993 ja joka perustettiin vuonna 1994, Mateusin mukaan tämä ei voi edistää tällaista investointilähtöistä elpymistä, kun taas ESIR näin voisi toimia. Meillähän on investointipankin joukkovelkakirjalainoja. Ne eivät lisää kansallista velkaa, eikä niitä tarvitse ottaa myöskään laskelmissa huomioon, kun velkaa lasketaan. Toiseksi investointikriteereitä ei tarvitse muuttaa. Vuoden 1994 Eurooppa-neuvosto sopi siitä, että rahoitetaan TEN-verkkoja. Nekin jo sisältivät, sisälsivät laajakaista yhteyksien rahoittamisen Amsterdamin erityinen toimintaohjelmalta vuodelta 1997 laajensi investointipankin mahdollisuuksia rahoittaa myös terveysalan toimia, koulutusta, kaupunkialueiden elvyttämistä, vihreää teknologiaa, ympäristöhankkeita ja myös pk-yritysten tukemista. Joukkovelkojen liikke- liikkeeseen laskulla. Tämähän oli osana alkuperäistä suunnitelmaa, jonka välitin siis Delorelle. Nämä joukkovelkakirjat olisivat sellaisia, että niillä rahoitettaisiin riskipääomarahastoja Euroopassa. Kun talous on taantumassa, niin se, silloin tällaisilla rahastoilla ei ole hyötyä Periaatteessa ehdotettu rahasto on tällainen PPP, yksityisen ja julkisen tahon kumppanuus. Mutta niin kuin Mateus Zurek totesi, niin ei ole olemassa julkista rahaa tässä mukana. Tässä pyritään 15 kertoimeen, aivan niin kuin Jyrki Katainen on tunnustanut jo, niin tämä luku on liian korkea. Sitä pitäisi vähentää viiteen, mutta edelleenkin se on liian korkea luku rahasto ei täytä niitä suosituksia, joita Jean-Claude Juncker esitti omassa virkaanostumispuheessaan parlamentille niin, että olisi investointipankin liikkeelle laskemien joukavelkakirjojen äh, aikaansaama elpyminen. Tästä ei ole kyse Junckerin suunnitelmassa. Toistaiseksi on puhuttu ja vain ja ainoastaan puhuttu, ei niinkään tehty työtä. Kuinka kauan me puhumme siitä, mitkä ovat investointikriteerit, kuka niistä päättää, milloin, missä ja millä ehdoilla? Nyt on jo kahdeksan kuukautta kulunut siitä, kun Juncker äh, hyväksyttiin tehtäväänsä. Odotellaanko vielä kahdeksan kuukautta ennen kuin sitten uusia investointeja käynnistetään? Minä hyvin vahvasti argumentoi, mutta en argumentoi siihen suuntaan, että rahasto pitäisi hylätä tai pysäyttää sen eteneminen. Mutta parlamentin tulisi tunnustaa, ja toivottavasti tämä tulee esille myös tulevassa mietinnössä, että investointipankissa ja investointirahastossa unionilla on jo instituutiot, jotka voivat tätä elpymistä saada aikaan. Ei tarvita mitään finanssipoliittisia siirtoja eikä uusia instituutioita eikä uusia takuita kun Matus, Mateus Zurek totesi, että tarvitaan tällainen uusi rahasto, niin hän piti Brygelille puheensa viime syyskuussa ja totesi, että sen koko ja ulottuvuus on toinen kuin investointirahaston, joka on 4,5 miljardia ja se rahoittaa pk-yrityksiä ja tarjoaa niille pääomaa. Tässä on oikeastaan nettisivuja väärin tulkittu Rahasto ei edes näin väitä. Artiklassa 2.1 todetaan, että rahaston tarkoitus on toteuttaa yhteisön tavoitteita. Silloin kun neuvoin Deloria, niin investointipankilla oli tällainen hyvin laaja toimintatehtävä investointirahastossa ei todeta, että sen pitäisi rajoittua pelkästään pk-yritysten rahoittamiseen. Artikla 22 täsmentää, että rahaston toiminta voi sisältää myös lainaustoimintaa, luototustoimintaa. Se voi siis laskea liikkeelle joukkovelkakirjoja. Investointipankki ja investointirahasto sopivat, että on Ekosokin työryhmä vuonna 2012 ja se hyväksyi nämä ehdotukset olemassa olevat instituutiot, jotta saadaan aikaiseksi Euroopan talouden elpymistä. Toiseksi suuri kysymys on se, mistä rahat otetaan. Saksasta. Ei, ei niitä tarvitse ottaa mistään Euroopasta, vaan voidaan löytää nämä rahat maailmanlaajuisesti ylijäämistä. Niitähän on aivan valtava määrä. PIMCO totesi kaksi vuotta sitten, että jos halutaan pitkän aikavälin julkisia hankkeita, hulkista rahoitusta, niin tämä johtui siitä, että eläkerahastot eivät saaneet tuottoja tällä korkotasolla, joka on niin kovin matala. 2012 esimerkiksi tuli tappioita ja Pimko totesi, että se haluaa julkisen rahoituksen joukkovelkirjalla näytten, jotka juoksevat kymmenen vuoden ajan tai pitempäänkin. Philip Maistat tuntee eh, asiansa. Brysselin kokous syyskuussa oli oikein hyödyllinen. Minä nostin käteni ja kysyttiin oikeastaan, että minä kysyin, että nostakaa käsi ylös, jos tiedätte, että investointipankin lainoitusta ei lasketa kansalliseen velkaantumisasteeseen. Kokouksessa kaikki kannattivat elvytystä, mutta kukaan ei tunnustanut tätä tosiseikkaa. Filip tämän vahvisti. Mutta toki hän on oikeassa siinä, kun hän on huolissaan, että investointipankin täytyy huolehtia omasta kolmennaan luokituksestaan. Se on riippuvainen lääkerahastoista ja tätä tarvitsevat. Mutta investointirahaston rooli on täydentää investointipankin toimia niin, että globaaleja ylijäämiä kierrätetään. Niitä on aivan valtavasti. Puhutaan sadoista miljardeista. Ja näin pitäisi voida tehdä ilman pääoman huomattavaa lisäystä. Sitten on hyvin tärkeä ero, joka on tehtävä toisaalta kertoimen ja toisaalta toiminnan tehostamisen välillä, vipuvaikutuksen välillä. Kysehän on siitä, että toimintaa tehostetaan yksityisen sektorin mukanaolon kautta, mutta tämä ei ole kerroin. Kun puhutaan investointi pankin kertoimista, niin puhutaan kahdesta puolesta kolmesta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että 100 miljardia sijoitetaan investointeihin silloin, kun kierrätetään esimerkiksi valtioomisteisia rahastoja ja niiden tuottoja, niin voidaan täyttää tämän 300 miljardin tavoite, joka on nyt Jean-Claude Junckerin tavoite, jonka hän on ilmoittanut heinäkuussa parlamentille. Hallitusten ei pitäisi myöskään pelätä äh, luokituslaitoksia tai velkakirjamarkkinoita. Jätettiin pitkälti huomiota vuonna 2012 tammikuussa, kun Standard Poor äh, alensi luottoluokitusta yhdeksässä jäsenvaltiossa. tälle annettiin kolme syytä. Ensinnäkin se, että velkaantumisastetta purettiin, leikkauksia, laikkauksia valtion toimesta, jotka kohdistuivat myös kotitalouksiin, eikä ollut minkäänlaista elvyn, investointien kautta. Ilman investointia ei saada elinkelpoisuutta myöskään valtiovelkakirjoille. Minun mielestäni, eikä pelkästään minun mielestäni, tämähän on realiteetti. Ei tarvita mitään uusia investointikriteereitä. Kun määritellään perustetaan paneeli, joka puhuu näistä kriteereistä ja puhuu ja puhuu eikä toimi. Meillä on tämä Astenramin erityistoimintaohjelma, joka toteaa, että investointirahasto voi investoida koulutukseen, terveyteen, vihreän talouteen, pk-yritysten tukemiseen. Kaupunkialueiden elvytys on aivan valtava alue. Uusia rakennuksia, uusia liikennejärjestelmiä, metroa, rautateitä ja myös rakennustoimintaa. Kaikki tämä on täysin elinkelpoista jo nyt, täysin mahdollista, ei tarvitse jäädä odottelemaan. Tämä täytyisi minun mielestäni käynnistää niiden suositusten pohjalta, jotka minä esitin Jacques Delorsille valkoiseen kirjan äh, julkaisemisen aikoina. Ei pelkästään uusia rahoitusvälineitä, jotka eivät millään tavalla puhuttelee suorta yleisöä Euroopassa. Kuka tämän salin ulkopuolella tietää, kun kysyy vaikkapa ratikkakuskilta, että mikä on tällainen Euroopan strategisten investointien rahasto? Ei, ei sieltä mitään selkeää vastausta tule. Tarvitsemme selkeästi uuden dealin, New Dealin, aivan niin kuin Rooseveltin 30-luvun New Deal. Roosevelt siirsi säästöjä lama-olosuhteissa ympäristö- ja yhteiskunnallisiin eh, sijoituksiin, investointeihin. Ja siinä menestyksessä, mitä hän sai aikaiseksi, oli hämmästyttävää se, että 25 prosentilla vähennettiin työttömyyttä seitsemän vuoden aikana ennen kuin sitten syttyi toinen maailmansota. Ja hän onnistui tässä liittovaltion budjetin vajeen ollessa alle kolme prosenttia. Toisin sanottuna siis puhumme alkuperäisestä Maastrichtin rajasta. Suosittelen siis varovaisuutta seis, älkää jatkako puhetta, puhetta, puhetta, taas uudesta rahastosta. Tai no puhukaa, jos haluatte. Hyväksykää se tosiseikka, että meillä on jo olemassa nämä kaksi instituutiota, investointipankki, eläkerahastot ja investointirahasto, joka voisi uudelleen kierrättää näitä globaaleja ylijäämiä. Eurooppalainen New Deal voisi käynnistyä heti välittömästi eikä vasta kahdeksan kuukauden kuluttua. Kiitos. very much, Mr. Holland. Suuret kiitokset. Eh, herra Holland, kuten näette, meillä on eh, laaja skaala näkemyksiä, se on oikein hyödyllistä. Saimme kuulla, että joidenkin mielestä Junkerin suunnitelma ei olekaan Junkerin suunnitelma. Ihan kiinnostava pointti sekin keskusteluun. Ja nyt esittelijämme voivat osallistua keskusteluun ensimmäisenä Udo Bullman, kolme minuuttia, Fernandes, Fern, Fernandes. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tervehtiä kaikkia puheenvuoron käyttäjiä paneelissa ja Todella kiitän näistä erilaisista mielipiteistä. Muiden muassa minä olen sitä mieltä, että tämä Junckerin suunnitelma tai tämä rahasto investointien lisäksi mahdollistaa byrokratian vähentämisen ja vahvistaa sisämarkkinoita. Ja kuten sanoitte, se, sen avulla voidaan myös tukea yrityksiä, erityisesti pk-yrityksiä. Kyseessä on lisäväline, joka ei kyseenalaista näitä muita välineitä, joita meillä on jo käytössämme, vaan täydentää niitä, eikä se pyri korvaamaan niistä mitään, vaan ainoastaan täydentämään. En ymmärrä, mitä tämän suunnitelman kanssa voidaan menettää. Päinvastoin kaikki saamme siitä vähän lisää. Eräs historiallinen henkilö, portugalilainen runoilija Luis de Camões, sanoi aina 1400-luvulla, että laivat eivät koskaan pääse Amerikkaan asti. Kaikki merenkulkijat kuolevat. Hän näki kaiken hyvin synkkänä ja mustia pilviä vain on. Aika helppo sanoa, että tämä ei onnistu. Minä en tähän usko kylläkään. Minä en ole niin kuin luistikomaus. Meillä on paljon löydettäviä maailmoja, hankkeita, joita voidaan toteuttaa ja joilla on tilaa luoda työpaikkoja ja kasvua. No niin, nyt haluaisin suoraan esittää teille kysymyksen. Olen yhtä mieltä niin tästä investointi komiteasta. Se tekee tällaisen esivalinnan ja sitten varsinainen valinta on teidän EIPssä Euroopan investointipankissa ja Euroopan komissiollakin on osuutensa hankkeiden valinnassa. Tähän on menettely jo valmiina. Meidän ehkä olisi selvennettävä siis tätä hankevalintamenettelyä. Sitten toinen ajatus, tarvitaan lisää koheesiota. Tällä suunnitelmalla ei korjata mark- no, pitäisi korjata markkinavirheitä. Sitten tämä foorumi, tämä neuvontakeskus, sillä äh, jäsennetään näitä hankkeita. Sen pitäisi olla ilmainen ja näin voitaisiin edesauttaa alueellista kohesiota. Suunnitelmalla on pyrittävä korjaamaan markkinoiden vajeita ja puutteita. Ja tähän on, meillä on investointineuvontakeskus, joka auttaa jäsentämään hankkeita ja näin voisimme saada kohesion vahvaksi. Kiitoksia sitten Uuden Bulman. Dankeschön, die Vorsitzenden, Dankeschön. Kiitokset puheenjohtajille ja kiitokset asiantuntijoille. Mielestäni keskustelut voivat olla oikein dynaamisia. Nyt varmasti mielenkiintoisten alustusten jälkeen voidaan esittää mielenkiintoisia kysymyksiä. Stuart Holland esitti hyvin virkistävän kannan. No, minulla olisi kuitenkin kysymys. Tämä parlamentti ei ole nyt se taho, joka voi Euroopan investointipankille sanoa, mitä sen pitäisi tehdä. Pahoittelen tätä. Tämä parlamentti ei myöskään voi sanoa Euroopan investointirahastolle, mitä rahaston on tehtävä. Tätäkin pahoittelen melko usein. Vielä enemmän pahoittelen sitä, että me aina pysty sanomaan jäsenvaltioille, mitä jäsenvaltioiden on tehtävä. Nyt tämä tuote on muotoiltava jonkinlaiseksi jos ei sitä haluta estää ja poistaa kokonaan, niin pitää pohtia, mitä haluamme muuttaa. Tämä on nyt asian tila. Tässä tilanteessa meidän on toivi, toima, toimittava. Haluaisin vähän konkretiaa. Minua inspiroi herra Maistatin puheenvuoro. Paljon vain tukea, mutta pari kysymystä minulla olisi yleisten huomioiden lisäksi. Ihan oikein, mitä sanoitte parlamentin valvonnasta. Aivan oikein kun ajatellaan johtokuntaa, myös jäsenvaltioiden yhteisrahoitus tässä on huolehdittava siitä, että rahoitus voi toimia järkevästi. Mutta pari kysymystä. Miten voidaan huolehtia siitä, että kun uusia varoja saadaan käyttöön, niin todella lähdetään tällaiseen vähän riskialttiisimpiin sijoituksiin. Miten voidaan sitoa tähän? Miten voidaan olla mukana vaikuttamassa siihen, että investoinnit saadaan sujumaan esimerkiksi siihen suuntaan, mitä herra Gronings sanoi, tärkeitä aloja, varmasti meilläkin. Tämä pitäisi olla parlamentin etujen mukaista. Eli uuden rahoitusinvestointitapa olisi saatava suuntautumaan aloille, joilla vielä ei mitään rahasto, rahoitusta ole. Eli miten voisimme suunnitella jonkinlaisia sääntöjä tässä? Tämä ei saa olla tällainen pimeä aukko. Toinen kysymys. Euroopan investointirahasto. Jatkaisiko se vain pk-yritysten kanssa, niin kuin mäännäs, tähän mennessä, eikä se voi olla mahdollista. Miten voitaisiin kehitellä strategiaa, joka auttaisi enemmän pk-yrityksiä? Eihän se auta, että halutaan pankit päättämään, kun pankit silloin päättävät kenelle ja miten lainaa tarjotaan, emmekä me pysty auttamaan näin pk-yrityksiä. Herra Balt, kysyisin vielä tässä yhteydessä, minkälaisen mahdollisuuden näette sille, että kansallinen kehityspankki, te puhuitte niistä, miten ne voisivat tehokkaasti toimia, kun siellä on paljon tietotaitoa ja kapasiteettia Eikö kansallisista kehityspankeista löytyisi kumppani esirahastolle? Miltä tämä kumppanuus mielestäni voisi näyttää? Kiitos. Thank you. Mr. Maistat, first. Kiitoksia. Ensimmäisenä herra Maistat. Kaksi minuuttia jokaiselle. <coughs> Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Voisin vastata sekä herra Fernandesille että Bulmanille hänen ensimmäisen kysymyksensä, Tämä liittyy investointikomitean rooliin. Investointikomitean tehtävänä ei ole tehdä esivalintaa hankkeiden osalta. Teksti on oikeastaan kehittynyt. Kun näin ensimmäisen version tekstistä asetusluonnoksesta, niin silloin todettiin, että tämä olisi yksi investointikomitean tehtävistä. Tämä on kuitenkin virhe. Miten haluttaisiin, että kuusi osa-aikaista henkilöä, vaikka kuinka päteviä he ovatkin, niin voisivat te- tehdä esivalinnan niistä sadoista hankkeista, jotka jäsenvaltiot ovat sinne toimittaneet. Tämä on sitä teknistä työtä, jota investointipankki tekee. Sillä on tähän sopiva rakenne ja myös henkilökunta ja tarvittaessa lisähenkilökuntaakin. Investointikomitean rooli mielestäni ja kun katsotaan tätä viimeisintä versiota tekstistä, niin menekin tähän suuntaan. On verifioida, varmistaa, että esivalitut hankkeet täyttävät ne ehdot, jotka määritellään asetuksessa artiklassa 5 ja jotka ovat myös tässä johtokunnan antamassa mm, ohjeistossa. Täytyy varmistaa, että investointipankki tämän mekanismin avulla rahoittaa äh, riskialttiimpia hankkeita, sellaisia hankkeita, joita se ei itse muutoin rahoittaisi. Tämä on investointikomitean rooli. Sen pitää varmistaa, että näin todella on. Niin, että vastataan niitä suuntaviivoja, joita riskialttiudesta on johtokunta määrännyt. Parlamentin tehtävänä on valvoa, että todella näin tapahtuu. Voimme todeta, että ESIR Esiriä on käytetty sellaisten hankkeiden rahoittamiseen, joita äh, investointipankki olisi muutonkin rahoittanut, niin ei silloin ole mitään selkeitä tavoitteita mielessä. Täytyy ymmärtää, mikä on itse kunkin toimijan roolin. Äh, investointipankilla on parhaat mahdollisuudet valita äh, toteuttamiskelpoiset hankkeet ja sitten parlamentti on mukana määrit, siis johtokunta määrittelee parlamentin alaisuudessa tavoitteet ja suuntaviivat, ja tämä on todellakin johtokunnan ja parlamentin itse kunkin oma rooli. No sitten pk-yrityksistä. Puheenjohtaja muistutti, että olen jo nyt käyttänyt liikaa puheaikaa, mutta pk-yrityksistä vielä muutama sana. Toistaiseksi en ole havainnut mitään uutta pk-yrityksiin liittyvää tässä suunnitelmassa. Nythän tarjota mahdollisuuksia toimia, äh, mennä pidemmälle kuin mitä toistaiseksi on voitu me, mennä. Annetaan kahdella tavalla pekoyrityksille helpotusta, eli joku takkuita, joita annetaan pankeille, jotka lainaavat pekoyrityksille, taikka sitten niin, että tarjotaan riskipääomaa silloin, kun kyse on hankkeista, jotka, äh, joita rahoitetaan tässä Junckerin ohjelmassa. Mutta ei siis tehdä mitään erilaista, vaan tällä tavalla, uudella tavalla. Kiitoksia sitten eh, Runings. Very brief. How you... Kiitos puheenjohtaja ihan lyhyesti. Miten voidaan suhtautua vakavasti näihin kriteereihin? Haluaisin vastata kolmella tasolla. Ensinnäkin suhtautumalla vakavasti EUn politiikkaan ja sitoumuksiin. Vihreä kasvu on osana ainakin tusinan vertaa tärkeitä politiikan tavoitteita ja paketteja Euroopassa – Joten jos haluaa pitää näistä tavoitteista kiinni, niin tämän tulee olla kuljettava tie. Lisäksi katsoa vakaata todistusaineistoa siitä, että tämä toimii ja saa tuloksia yhteiskunnassamme. Ei ajatellen ympäristöä ja ilmastoa, mutta myöskin ajatellen taloudellista tilannetta. Ja katsomalla artiklaa 5 esirahastoehdotuksessa ja suhtautumalla siihen vakavasti kolme viidestä kriteeristä on hyvin läheisesti yhteydessä niin tavoitteisiin, joita esitin mukaan lukien tutkimus ja kehitys Horisontti 2020 ja yhteiskunnalliset haasteet, noin 20 miljardia haastetta. Tämä on merkittävä rahasumma, jolla voidaan tukea pakettia. Kolmanneksi sanomalla, että Euroopan ympäristövirasto on jo keskustellut investointipankin kanssa siitä, miten voimme lisätä tukeamme pankille tämän tyyppisen investoinnin osalta. Tässä vastaukseni kiitos. Mr. Abad. Kiitoksia sitten herra Abad. Three points from. Kolme pointtia. That I fully agree with Mr. Olen aivan yhtä mieltä Fernandesin kanssa. Hän sanoi, että f ei korvata mitään olemassa olevia välineitä, eikä se myöskään voi korvata mitään. Yksi tärkeä pointti on se, että tämä perusrahasto, tämä sana rahasto aiheuttaa kannasta. Kyseessähän on oikeastaan vain takuudet EIPlle takuut siis olemassa oleville välineille, EIPlle, EIRlle ja kansalaisille kansallisille kehityspankille, jotka ottavat enemmän riskejä. Tämä on tärkeää. Mitään uutta välinettä ei siis luoda. Sitten herra Bulman sanoi, mitä voimme tehdä tilanteen varmistamiseksi. Voimme tehdä parhaamme, eli että luodaan ex ante oikeat kannustimet esirin henkilöstöä varten. Sitten äh, asianmukaiset äh, arviointijärjestelmät luodaan ja sitten no opitaan tekemisestä ja pyritään kehittämään välinettä ajan myötä. Tämä on paras, mitä voimme tehdä. Sitten kysyitte, mitä kansalliset kehityspankit voisivat tehdä. Kyseessähän on takkuu. Tämä ESIR tarjoaa takuita kansallisille kehityspankeille. Näin voimme lisätä tulivoimaamme. Tämä on näin yksinkertaista. Olemme pankkeja, meihin sovelletaan samaa pankkisääntelyä. Mitä alheellisempi riskistä, korkeampi tulivoima. Nämä takeet voidaan myöntää yksittäisesti tai kollektiivisesti niin sanottujen investointi foorumeiden kautta, kuten Margarita rahasto jonka kaikki tunnette. Kyseessä on pan-eurooppalainen investointifoorumi. Kiitoksia. Mr. Holland. Kiitoksia sitten, herra Holland. Thank you. Uh, the... Kiitos näistä alustavista kommenteista. Aivan yksinkertaisesti sanottuna Philip Maistat on todennut, että hankearvioissa – on mukana kuusi osa-aikaista asiantuntijaa, jotka vain puhuvat, puhuvat ja puhuvat. Ja ne ovat tehneet jo monta kuukautta. Tämä ei ole rahasto, sillä ei ole rahaa, ei ole varoja. Se on pikemminkin jonkinlainen ulostuslääke ja estää elpymistä, kun käyttää olemassa olevia välineitä. Thank you. Now we go to... Kiitoksia. Sitten otetaan kysymyksiä ja puheenvuoroja jäseniltä. Ensimmäisenä Eider Gardia Zaval, hän on budjettivaliokunnan varjoesittelijä. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän nyt puolentoista minuuttiin keskittää ja tiivistää kaikki kysymyksen ja huolenaiheet, joita tässä työn edetessä on tullut esiin. On totta, että meillä nyt on mitä on. Voimme olla enemmän tai vähemmän kriittisiä sitä kohtaa, mutta nyt tavoitteena on parantaa olemassa olevaa hanketta ja komission esittelemä kertomusta. Yksi ala koskee sitä, kuinka voisimme vähentää Horisontti 2020 ja Verkkojen Euroopan välineiden leikkauksia, kun näiden avulla rahasto perustetaan ajatus vaikutusten vähentämiseksi on hakea vaihtoehtoisia rahoituslähteitä ja saada rahoitusta budjettimarginaaleista, kun tätä rahastoa perustetaan. Mutta toinen mahdollisuus, ja tähän haluaisin kuulla maistatilta konkreettisesti, mikä on hänen kantansa tähän seuraavan. Uskotteko, että voisimme vähentää tätä kahdeksan miljardin takuurahastoa, jonka alkuvaiheessa vapautamme, voisimmeko vapauttaa sen koskematta, kun näihin 16 miljardin takkeita. Jos pienemmän tätä rahastoa vaarannammeko rahaston käynnistämisen ja toiminnan? Toinen kysymys, onko teistä mahdollista se, että Euroopan investointipankki osallistuisi merkittävämmällä pääomalla, ei ainoastaan käyttämällä 5 miljardia, vaan myös ylijäämiä muilta vuosilta. Ja näin saataisiin tähän rahastoon enemmän rahaa käytettyä mietittäväksi tulevaisuutta varten. Minulla oli muitakin kysymyksiä, mutta eipä taida olla aikaa enempää. Thank you, Mr. Kiitoksia sitten edustaja Kölmel, budjettivaliokunta. Vielen Dank, Herr Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluaisin vielä kerran viitata siihen, että meidän kannaltamme – tämä esirahasto tässä muodossaan jättää monia kysymyksiä avoimeksi. Meille ratkaisevan tärkeä on yksi kysymys. Mistä tämä optimismi nyt juontaa? Että kaikki ongelmat, jotka osittain on jo mainittu, voidaan lopulta saada hoidettua. Jos lähdetään perusteista, niin en nyt oikein ymmärrä, miten näin suuri investointivolyymi – saadaan synnytettyä tietämättä, mitä hankkeita varten se on. Eli missä nämä hankkeet ovat? Minä näin nyt vain pöydän, johon tulisi saada rahaa. Hankkeita näe esiteltävän. Tämä on väärin. Me emme halua tällaisten valtioiden suunnittelemaa taloutta. Tällainen järjestelmä on kokeiltu, me tiedämme tulokset. Nyt halutaan ohjata säädellä, katsoa, mitä hankkeita rahoitetaan, mutta kuka tämän työn tekee? Kuka huolehtii sitä, että hankkeet rahoitetaan kestävästi? Jos ylipäätään joku tässä onnistuu, niin se on varmasti yrittäjä, ei valtio. Jos tähän suuntaan lähdetään, niin suunta on kyllä aivan väärä. En ymmärrä oikein erityisesti siksi, että elämme nyt oloissa, jossa eletään keskuspankkien alla nollakorkopolitiikkaa, missä rahaa nyt puuttuu, eikä rahaa puutu, vaan järkeviä hankkeita. Nyt vaarana on se, että lähdetään rahoittamaan oikein riskialttiita hankkeita. Kiitos. Thank you. Now... Kiitoksia. Sitten EPP EK on varjoesittelijä Otmar Karas. Ja Niin, puheenjohtajat, hyvät naiset herrat, kiitos lähden liikkeelle siitä, mihin Udo Burman puheenvuoronsa päätti. Kysele siitä, että analysoidaan ja konsertoidaan. Täällä esitetään toivomuksia. Toivoisin, että jokainen puhuja voisi esittää yhden konkreettisen ehdotuksen, joka liittyisi komission nykyehdotukseen. Mikä olisi teille tärkein asia? Toiseksi, There is a problem for the... Anteeksi, teidän puhelimenne häiritsee tulkkia. Voisitteko toistaa, koska tulkit eivät kuulleet? Niin halusin siis mielelläni, että jokainen puhuja omalta erityisalaltaan esittäisi nyt sen kohdan, jota on välttämättä muutettava komission luonnoksessa – että jokainen sanoisi, mitä olisi muutettava, jotta hänen tavoitteeseen paremmin päästäisiin. Toiseksi herra Maistat sanoi, että lisäarvo 16 miljardin lisäarvo ei ole nyt kovin varmasti todennettavissa. Eli kysymys kuuluu, mistä rahan on tultava, jotta 16 miljardin lisäarvo olisi myös hänelle selkeästi todettavissa. Kolmanneksi, onko totta, että raho- rahasto pääsee tavoitteisiinsa vain, jos tähän asetukseen kirjataan se, että se ei voi rahoittaa yhtäkään sellaista hanketta, jota rahoitetaan muista – mahdollisesti voidaan rahoittaa muista rahoituslähteistä rahastoista tällä hetkellä. No. Kiitoksia. Sitten edustaja Debre. Euh, merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kaikille puheenvuorosta, kuten herra Maistat. Minäkin pidän tätä suunnitelmaa hyödyllisenä ja tarpeellisena ja se tulee sopivan aikaan tässä kontekstissa huomioiden ekopenkin toimet. Minun mielestäni nyt pikkuhiljaa tilanne olla muuttamassa. Usein kuulen sanottavan, että, että tämä suunnitelma ottaa pk-yrityksiä, mutta esimerkiksi en kuitenkaan ei näe mitään erityistä pk-yrityksiä varten. Täällä puhutaan yrityksistä 3000 työntekijän asti. Kyseessä voi olla Google tai Microsoftin tai minkä tahansa tytäryhtiö. En todella jää näe mitään erityistä pk-yrityksiä varten tässä. Näettekö te? Sitten toiseksi minun mielestäni E IP suoriutuu tästä tehtävästä hyvin, kun tätä mekanismia katsotaan, niin joka vuosi EIP saa ainakin 20 miljoonaa euroa tätä eurooppalaista investointineuvontokeskusta varten. No, tämä artiklasta kaksi. Sitten sitten, kuten muista tehdä, niin se on ainoa takuista hyötyjä. Lisäksi jokaisen investoinnin osalta se osallistuu viidennellä osalla, eli viidennen takuu ja tämän rahoittamiseksi ehdotetaan, että kaavitaan lihaa meille prioriteettiohjelmien luiden ympäriltä, kuten Verkkojen Eurooppa ja Horisontti 2020. Kaikki tämä EIPlle. Tehän sanoitte, että kyseessä on, ei ole se, että täydennetään, että taataan täydentävyys Myöskään tämä alisteisuus ei ole taattu, jos ymmärsin teitä oikein. Niin lisäksi on vaarana, että investoinnit keskittyvät tietyissä maissa. Tässä on aika paljon tavaraa pöydällä. Siksi halusinkin kysyä, onko aivan välttämätöntä nyky tilanteessa, kun meidän on nyt ruokittava tuota takuurahastoa, niin onko aivan pakko sanoa nyt, kuinka nämä kahdeksan miljardia löydetään, eikö sitä voitaisi vähän lykätä ja vuosittain sitten aikataulun mukaisesti löydämme budjetista sen verran rahaa, että saamme rahoitettua tuon takuurahaston. Minun mielestäni meille on tärkeää löytää vaihtoehto näille artikloille 18 ja 19. Thank you. Now... Kiitoksia. Sitten edustaja Riada.

puhemiehistön päätöksen täytäntömanon mukaisesti koskien Iirin tulkkausta. Meillä ei ole Iirin tulkkausta käytettävissä. Sorry, no, the, the, the... Olen todella pahoillani. Konsekutiivitulkkaus avustajan avulla ei ole mahdollista parlamentin sääntöjen mukaisesti. Joko teidän on käytettävä muuta kieltä tai valitettavasti minun on otettava teitä mikrofoni pois. Capan gwil aspa den kursi den lahasan sa niin en agas leis agus nilim tanga ele gwelin shama hanga duchasach agus fan cartsin agam. So gwrda mahagat. Nilim chan lar. Emirda. Okay, so we move to the next speaker. Menemme siis eteenpäin. Uh, Mr. Tremosa. Edustaja Tremosa is not here. Hän ei ole paikalla. Edustaja Demasi. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset ensinnäkin alustajille, asiantuntijoille. Erityisesti kollega Holland puhui hyvin konkreettisesti ja tarjoan vasemmistoryhmän tukea no, parlamentilta, että tehtäisiin konkreettisia ehdotuksia tämän ehdotuksen muuttamiseksi. Meidän ryhmämme on vakuuttunut siitä, että vaikka korot ovat alhaisella, likviditeettiä on paljon ja investointihankkeita on paljon, on yksinkertainen syy siihen, että yksinkertaisia investointeja ei löydy. Ja tämä on säästötoimet. Eli säästö on tässä typerää, ei talous sinänsä. Tässä mielessä kysymykseni. Yhteisen julkisen kumppanuus on valittu lähestymistavaksi. Ja usein Saksan tilintarkastustuomioistuimen mukaan tämä on kalliimpaa. Jos näin on, niin EUn komission vastaukset eivät vakuutu. Komissio on lähtenyt kysymysvastaussessioon ja on lähdetty siihen, että muuten velkataso on liian suuri ja herra Hollannan tätä kantaa selvitellyt, että olisi mahdollista – että toimittaisiin investointipankin kautta ilman, että muutetaan Maastrichtin kriteereitä, eli, kriteereitä, eli miten voidaan selvittää esimerkiksi, että otetaan pois Maastrichtin kriteereistä nämä jäsenvaltioiden osuudet. Onko tämä lähestymistapa nyt oikea? Onko tämä järkevä resurssien tehokkaan käytön kannalta? Tämän kysymyksen haluaisin esittää. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Kukas käyttää puheenvuoron budjettivaliokunnan vihreistä? Maragal vai Tarant? I have one, one place. Minulla on täällä yksi slotti teitä varten. Gualtieri. Uh, I don't need to... Kiitos, herra Gualtieri. Minun ei tarvitse kysyä yhtikäs mitään, kiitos. Thank you. No. Kiitoksia. Sitten EFDD budjettivaliokunnasta herra Sanni. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää puhujia siitä, että lopulta viikkojen eh, ulkokultaisuuden jälkeen, kun on aivan perustelemattomasti oltu tästä niin innostuneita, nyt ymmärretään, että tämä Junckerin suunnitelma perustuu eh, seikoille, joita on aika vaikea toteuttaa. Minulla on neljä lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin, Minulla on sellainen vaikutelma, että tässä suunnitelmassa vaan suurennetaan EIPn obligaatio suunnitelma, joka ei kuitenkaan pilottivaiheessa tuonut tyydyttäviä tuloksia. Ensimmäinen hanke, joka oli Castor-hanke Espanjassa, oli itse asiassa suuri epäonnistuminen ja katastrofi julkisten varojen käytön osalta. Haluaisin tietää, mitä puhujat ajattelevat tästä ajatuksestani. Sitten toinen kysymys. Se koskee julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta. Usein olemme nähneet, että tällainen väline hankerahoituksesta ei toimi. Itse asiassa vaarana on se, niin kuin usein tapahtuu, tapahtuu että, että tappiot jul, tehdään julkiseksi ja, ja mikäli joskus harvoin voittoja tulee, niin ne sitten yksityistetään. Kuinka voisimme löytää vaihtoehtoisia välineitä näille yksityisen ja julkisen tahon kumppanuuksille, jotka eivät ole olleet tehokkaita. Sitten kolmas kohta, joka koskee yksityistämisvaaraa joillakin peruspalvelualoilla. Kuinka voisimme välttää tämän, kuinka näette tämän riskin? Kiitoksia sitten vihreät ja edustaja Eichholt. Thank you, Mr. Chairman. I would like to continue on that debate on... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin jatkaa tätä keskustelua tuosta vipu vaikutuksesta. Siitä on enemmän kyse kuin kerrannaisvaikutuksesta. 15 vipuvaikutus. Ja vähän nyt tämä ero siinä, mitä herra Maistat ja Browning sanovat jos tiedätte, että rahaston pitäisi saada meidät eroon näistä hankalasta tilanteesta, ei tämä ole business as usual, vaan kyse on uudesta investoinnista uusiin asioihin. Päästetään tähän talouden muuttumiseen, josta herra Brannings puhui, mutta jos katsotaan EIP ja lipuvaikutuksia, jos katsotaan energiatehokkuusrahastoa esimerkkinä, siellä lipuvaikutus on seitsemän enimmillään, miten 15 päästään. Jos siirrytään todella investointeihin, joiden kautta halutaan muutosta aikaiseksi, miten tilannetta parannetaan? Sen haluaisin kuulla. Muuten tämä on ihan business as usual. Ja se, että otetaan horisontti 2020 varoista rahaa. Tässä on osittain kyse apurahoista, koska tiedämme, että jos todella innovaatioita ajatellaan, niin joskus markkinat eivät ota innovaatiota omakseen ja siitä siirrytään nyt pois, jos käytetään esirahasta. Ja toiseksi, jos halutaan vipuvaikutusta lisätä, saada yksityisiä investointeja, miten se tehdään ilman, että saadaan järjestelmään se, että julkiset kantavat riskin ja yksityinen puoli hyötyy. Eli miten parannetaan, lisätään tätä tai sitten miten halutaan lisää investointia jäsenvaltiota. Nyt ei oikein nähdä, että tämä jäsenvaltioita innostaisi. Eli miten parannettaisiin tätä tilannetta? Haluaisin vähän paremman käsityksen nyt näistä yhteyksistä. Muuten täällä vain jutellaan. Now, Mr. Val- Kiitoksia sitten edustaja Valli Ekon valiokunnasta. Eh, si pensavo ci fosse solo uno slot. Ajattelin, että meillä oli vain yksi puheenvuororyhmän kohti. Kyllä tämä minulle sopii. On minulla kysyttävää. Haluaisin kysyä ympäristökeskuksen edustajilta, mitä ajattelitte näistä jäsenvaltioille esitystä hankkeesta kaasun säilyttämisestä? Aikaisemminhan olemme nähneet, että Castor-tyyppiset hankkeet Espanjassa ovat johtaneet siihen, että hankkeet eivät olleet ympäristön kannalta kestäviä ja olemme nähneet, kuinka tämän tyyppiset hankkeet voivat epävakauttaa maaperää ja luoda sitten maanjäristyksiä. Alueella ollaan hyvin peloissaan tästä. Minä pelottaa, että tietyn tyyppiset lobbarit pyrkivät lisäämään näitä toimia. Mitä te ajattelette tämän tyyppisistä hankkeista? Kiitoksia. We conclude the two rapporteurs. Kiitoksia. Sitten ITRE ja TRAN-valiokuntien eh, esittelijät Katliin Van Brent ensimmäisenä. TRAN-valiokunnasta. Ehm, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos puhujille. Minulla olisi kysymys, joka on esitetty muidenkin suulla, mutta todella haluaisin tässä nyt sääntöä, kun olen vastuussa muiden kanssa lausunnosta, jossa pohditaan sitä, mistä rahat otetaan horisontti 2020. En puhu varsinaisesti siitä, se on myönnettävä. Oletan, että puhujat varmasti ovat samaa mieltä siitä, että on melko absurdia ottaa varoja budjetista tutkimus- ja kehitys- ja infrastruktuuri varoista, joita on hyvin tasapainotettu. Tiedämme, mihin haluamme mennä ja otetaan tämä, jotta voidaan toteuttaa takuu. Tässä pitäisi kyllä tarkkaan parlamentin hakea nyt vaihtoehtoja. Kysymykseni liittyy siihen, miten hankkeet valitaan. Maistat on jo viitannut tähän ja siihen, miten toimittiin e IPS Branniksin kannat tulevaisuudessa. Tästä olen ihan samaa mieltä. Siksi tämä ehdotus ei ole mielestäni riittävä ja minun kysymykseni on yksinkertainen. Vastaus ei ehkä. Artikla 5.2, jossa on tuo jako, tämä on hyvin avoin. Siinä sanotaan oikeat asiat, mutta se jää jotenkin avoimeksi, kun loppujen lopuksi voidaan hiilises keskus kuitenkin valita ja investoida tiekantaan ennemmin kuin kestävään energiaan. Eli miten voidaan huolehtia sitä, että 5.2 kohdassa määritellään investointikohteet niin, että Euroopan investoinnissa on mentävä tuon suuntaan. Kiitos. Thank you. Now the Tran rapporteur. Kiitoksia sitten Tran valiokunnan esittelijä Ines Ajala-Sender. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. En oikein tiedä, kenelle osoittaisin kysymyksen. Ehkä herran että voisi siihen vastata. Se koskee täydentävyyttä. Onko niin, että nyt jo heti tarvitaan nämä kaikki miljardit vai voitaisiinko vuosi vuodelta näitä rahoja ja takuisen toimittaa ilman, että kyseenalaistetaan tämä välineen tai rahaston toiminta. Sitten herra Hollandille, varmaankin ymmärsin teidät oikein, te totesitte, että EIPn lainoja ei lasketa kansalliseen velkaan. Ehkä kuulin tämän väärin. Voisitteko vähän vielä tästä kertaa lisää, mitä tämä oikein tarkoittaa? Kansallisella tasolla kuulemme aivan päinvastaista nimittäin. Ja jos ei näin sitten ole, kuinka tässä välineessä voisimme saada aikaan kannustimia julkisia investointeja varten liikennealalla. Täällähän on sanottukin, että kannustimet tällä alalla ovat lähinnä maksullisia moottoriteitä varten. Sitten ympäristökeskuksen edustajalla haluaisin esittää teille kysymyksen. Olen täysin yhtä mieltä siitä, mitä sanoit. on oikein hienoa kuulla tästä tällainen globaali Silicon Valley, Valley ympäristöasioissa. Kun ajatellaan jo luotuja työpaikkoja, työpaikkoja tai koulutusta. Nämä ei melkein ollenkaan ole täällä olemassa. Mitä lukuja ei meillä ole kerrottu. Kyllä on sanottu, että työ, työpaikka on, mutta ne ei ole riittävän näkyviä muille kansalaisille kiertotaloudessa ja energiasiirtymä ajoissa ei riittävästi nähdä näitä, niitä vältettäisiin mm, nuo brutaalit uudelleenjärjestelyt ja tuotannon siirtymisen, niitä ihmiset näkisivät nämä työpaikat. Voisitteko auttaa meitä sitten PK-yritykselle teille siellä ei, teillähän on aika paljon jo kokemusta tästä. Onko teillä mahdollisuuksia lähentyä pk-yritysten tarpeisiin, kun otetaan huomioon Etelä-Euroopan mikro yritykset Voidaanko tällä välineellä auttaa näitä? Sitten vielä maistaa teille, kuinka voitaisiin välttää investointien keskittyminen ja se, että väliaikaisella toiminnalla autetaan eniten niitä, jotka sitä eniten apua tarvitsevat, siis maissa, joissa on yli 3 prosentin alijäämä. Two minutes for each speaker. Kiitoksia, että meillä on vain kolme tai neljä minuuttia puhujaa kohti vastausaikaa. Maistat, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitos puheenjohtaja. On vaikeata näin pienessä ajassa vastata asianmukaisesti kaikkiin hyvin kysymyksiin, joita on esitetty. Useampi kysymys liittyi takurahastoon artikla 8 tässä asetusluonnoksessa, joka määrää, että tarkoitus on tähän rahastoon saada 50 prosenttia kokonaistakeista, joita unioni myöntää. Tämä on mukava summa, jota voidaan perustella vain niin, että investointipankki kantaa harteillaan suuremman riskin kuin toistaiseksi se on tehnyt takurahasto eh, investointipankin ulkopuolisissa hankkeissa, eli unionin ulkopuolisissa maissa ja erityisesti AKT-maissa riskit ovat varsin usein huomattavia. Takurahasto saa 9 prosentin osuudella eh, investointipankin rahoitusta. Nyt tilanne on hieman erilainen. Mainitsin 9 prosenttia. Nyt rahasto on täytyy saada 50 prosenttia kokonaistakuista, joita myönnetään. Tämä on oikeutettua, jos investointipankki kantaa suuremman riskin ja näin on 50-50 mahdollisuudet siitä, että takuuseen joudutaan turvautumaan. Muistutan siitä, että 50 prosenttia saadaan aikaiseksi ikään kuin vaihe vaiheelta, pikkuhiljaa. hiljaa kun investointipankki kääntyy esirin puoleen. Eli sitä mukaan, kun myönnetään luottoja investointipankista. Ei ole mitään syytä saada 50 prosenttia 16 miljardista heti tänä vuonna, koska tänä vuonna ei vielä tarvita 16 miljardin takuita myönnettäväksi. Eli tämä tapahtuu vaihe vaiheelta. Eli tässä ensimmäinen täsmennys. Miten takurahastoon saadaan varat? Mistä nämä 50 prosenttia löytyvät? Tämä on totta kai vaikea kysymys. Puhun nyt tässä aivan vapaasti. Tämä nostaa esille avoimia kysymyksiä. Toisaalta äh, verkkojen Eurooppa-välineestä näitä varoja haetaan ja toisaalta taas horisontti 2020. Tästä Van Brent esitti kysymyksen ja se on aivan tärkeä kysymys. Mikä on komission logiikka tässä? Se toteaa, että jos sen sijaan, että käytetään näitä budjettivaroja avustuksina, ne annetaankin esirin käyttöön, niin tässä sitten saadaan tämä kerroinvaikutus. Kenties ei aina ole yhden suhde 15, tämä täytyy sanoa. Mutta jos se olisi vaikka yhden suhde 10, niin sen sijaan, että annetaan 100 avustuksena EFSin ja vipuvaikutuksen kautta voitaisiin rahoittaa jopa, jopa 1000 tai 1500. Näin ollen voimme esittää kaksi kysymystä. Puheenjohtaja sanoi, että hyvin nopeasti. Tämä on yksi keskustelun ydinkohdista kuitenkin. edunsaajat eivät ole samoja. Ajattelen tässä äh, tutkimusta ja horisontti 2020. Investointipankilla on kokemusta erityisesti äh, tutkimuksen rahoittamisesta ja se on voinut käyttää kertoimia vivuvaikutusta on sellaisia yrityksiä, jotka tekevät sovellettua tutkimusta, joiden täytyy hyvin nopeasti päästä kaupallisen tuoton vaiheeseen. Ja näin on saatu mukaan myös yksityinen sektori rahoittamaan tämän tyyppistä tutkimusta. Varana on se, että rahoitukselle on vähemmän varaa, perustutkimuksen rahoituksella on vähemmän varoja. Ja tämä äh, selittää myös sitä, miksi tiedemaailma on reagoinut hieman yllätyksellä. Sitten ver- verkkojen Eurooppa, en tietenkään ennakoi mitä asiantuntijat sanovat äh, liikennealalla, mutta liikennealalla tarvitaan välttämättä suoria tukia. Kaikkea ei voida raha- rahoittaa tämän kerroinvaikutus- ja vipuvaikutuksen kautta ja yksityisen sektorin tuella. Väistämättä tiettyissä hankkeissa, äh, joita kaikki pitävät prioriteetteina aivan erityisesti raideliikenteen alalla, on edelleenkin oltava mahdollisuus myöntää näitä avustuksia. Thank you very much. Suuret kiitokset. Sitten herra Grunik. Um, first of all, I would like to address... Uh... Kiitos. Ensinnäkin haluaisin puhua, jos ajatellaan ympäristöviraston toimista, mitä tulee maanalaisin parkkikysymyksiin ja muihin. Olemme agnostikkoja tällä hetkellä, en osaa oikein sanoa. En halua nyt yksittäisiä hankkeita kommentoida, joita en tunne, mutta kuten tiedätte, Euroopassa on menettelyt ja periaatteet, jotka antavat suuntaa politiikan kehitykselle. Lissabonin sopimuksessa varovaisuusperiaate ja ympäristövaikutusten arviointi ovat näitä periaatteita. Mä sanon, että myöhemmin tänä vuonna – järjestämme tieteellisen komiteamme kanssa seminaarin monenlaisen kilpailuvat esitykset ja siitä siihen otamme silloin kantaa. article 5.2 uh, and that was also one of the Artikla 5.2, jos oikein ymmärsin edustaja Karas kyhy tästä, miten saadaan sellaiset tulokset, joita toivotaan – viraston edustajana katsoisin kahta esimerkkiänne, kun puhuitte hiilivoimalasta, niin kysymys kai kuuluu, jos otetaan 2050 tavoitteet vakavasti, niin halutaanko investoida siihen, että nykyhiilipohjainen järjestelmä halutaan tehokkaammaksi tietäen, että siinä on tietyt rajat, vai halutaanko investoida uuden tyyppiseen energiajärjestelmään – Tämä on kai aito kriteeri tässä, jota pitäisi käyttää. Mitä liikkuvuus liikkuvuusesimerkkien tulee vuoden 90 jälkeen liikennealalla on kasvanut 20 prosenttia päästöt. Vuoteen 2050 liikenteen päästöt halutaan leikata 60 prosenttisesti. Eli halutaanko nyt tämänhetkiseen liikkumisjärjestelmän tehokkuutta vai halutaanko investoida tulevaisuuteen, joka ottaa huomioon vähähiiliset liikennejärjestelmät. Täällä aidot innovaatiot olisivat paikallaan. Sitten ihan lyhyesti kysymys, joka liittyy uusiin työpaikkoihin, uuteen työllisyyteen. Onko tämä ihan uutta? Miten tämä nyt suhtautuu brutaaliin rakenneuudistukseen joissain maissa. Kun puhutaan makrotaloudellisista ja makroyhteiskunnallisista vaikutuksista, joita näillä investoinneilla on, se oli keskeinen aihe tässä kuulemisen osiossa. Pitää aina katsoa nyt vaikutusta lopulta. Eikö niin? Tiedämme, meillä on todistusaineistoa sitä, että nettivaikutus sitä, että kuljetaan suuntaan, jota minä osoitin, on myönteinen. Tämä ei tarkoita sitä, että jokainen yksittäinen yritys, jokainen yksilö tästä ehkä hyötyy, vaan jos voitaisiin katsoa monia Euroopan kaupunkeja, joissa on edelleen katuja nimetty esimerkiksi niiden mukaan, jotka tekivät kärryjä, joita hevoset vetivät. Useimmissa maissa tällaista teollisuutta ei enää ole, mutta se antaa kuitenkin suuntaa. On ajateltava, että yhteiskuntamme on muutoksessa ja uudessa yhteiskunnassamme keskitytään uudenlaiseen työllisyyteen. Ja siirtymävaikutuksia varmasti on ja varmasti yhteiskunnalliset vaikutukset ovat melko hankalia, mutta Euroopalla on riittävästi viisautta historiaa, jotta voidaan käsitellä näitä ongelmia järkevällä ja vakavalla tapaa. Jean for the budget committee. No niin, nyt annan puheenjohtajuuden budjettivaliokunnan Jean Artuille. Kiitoksia Roberto. Saimmekin nyt valmiiksi tämän ensimmäisen istunnon. Suivons, pardon. Alors, monsieur, monsieur Abad. Herra Abad, olkaa hyvä. Vielä päätelmänne. Oli, oli, on, on, on, se only very briefly. Aivan lyhyesti viisi asiaa. Paljon täällä on jo sanottukin. Ensimmäinen asia koski sitä, että halusin korostaa sitä, että, että tämä ei siirron vain yksi osa Junckerin suunnitelmaa, eikä näitä siihen keskittyä liikaa, vaan katsoa koko suunnitelmaa, koska nämä kaksi muuta pilaria on paljon tärkeämpiä kuin ESIR. Sitten vipuvaikutus, josta on kysytty kerta toisensa jälkeen. Täällä puhutaan 15 vipuvaikutuksesta. Useinhan on aika vaikea päästä tähän. Nythän kyseessä on se, että 21 miljardia takoita ja B e investoisi noin 62 miljardia, joten kolmen kerroin tulisi tästä EIPn osalta ja sen kautta voidaan houkutella yksityisiä investointeja viiden kertoimella, eli teknisesti tämä ei ole 15 vaan 5. Sitten Esirin perustaminen seurailee muiden maiden hyviä käytäntöjä. Esimerkiksi Yhdysvaltojen TIF-mekanismi on maita, joissa on paljon paremmin kehittyneet pitkäaikaiset sijoitusmarkkinat, ja niistä on syytä ottaa oppia, ja tämä on yksi tapa toimia. Niin. Sitten neljäs kohta on totta, että emme, että se, että hanke on epäonnistunut, ei tietenkään liity siihen, miten hanke on rahoitettu ei korrelaatio ole sama kuin seuraussuhteet. Sitten viimeinen asia liittyy PK-yrityksiin, vasta siihen espanjaksi. Totta on, on maita Etelä-Euroopassa, e, kuten Espanjassa, jossa keskimäärin pk-yritykset ovat pienempiä. Espanjan ja Saksan välillä on suuria eroja, mitä Pienempiä yritykset ovat sitä vähemmän, se on innovoiva ja tuottava ja helpommin poistuva markkinoilta on siis tehokkaampaa toimia niillä markkinoilla, joissa on pienempiä yrityksiä, koska ne ovat suurempi riski pankeille, kun sovelletaan Basel kolmosta. Pankille se, että suuri osa potentiaalisesta yrityksistä mikroyrityksiä johtaa siihen, että riskipainotukset ovat paljon suurempia. Siksi takkuilla on erityistä merkitystä näissä maissa. Junckerin suunnitelmassa Euroopan investointirahasto hallinnoi Junckerin suunnitelman PK-lainat ja siihen liittyy myös yksityinen riskipääoma. Se on tällaista vaihtoehtoista pankkilainalle vaihtoehtoista pääomaa, joka on tärkeää Espanjan taloudelle muillekin. Minun mielestäni tämä on mahdollisuus erityisesti niissä maissa, joissa yrityksen koot ovat pienempiä. Merci, monsieur Vard. Monsieur Hollande. Sitten herra Hollande. Uh, three points. Kolme seikkaa. Ensinnäkin Fabio de Masin esiin nostamana ja myös teidän esittämänänne. Miten investointipankki ja sen lainoitus ei lisää kansallista velkaantumista? Fabio totesi, että miten jäsenvaltioiden rahoja, varoja voidaan ottaa tästä Maastrichtin kriteerien ulkopuolelle. Kyse on siitä, että nämä eivät ole jäsenvaltioiden varoja. Kyse ei ole kansallisesta lainotuksesta, kun varot tulevat investointipankin kautta. Neitä ei lasketa siis mukaan vajeeseen kansallisesti. Jos näin olisi, niin sitten kyseessä olisi ikään kuin kaksinkertainen vastuu, velkavastuu. Nyt me puhumme investointipankin lainoituksesta, eikä jäsenvaltioiden suorasta velkavastuusta. Tämä on kuitenkin tärkeää. Haluan toistaa viime joulukuussa, en silloin tätä todennut näin suoraan, mutta vanhemmat neuvonantajat eivät tienneet, että investointipankin lainoitusta ei lasketa mukaan kansalliseen velkasteeseen. En nyt tässä yleitä, mutta Saksassa Schäuble on, todellakin hänellä on päähän pinttymä velasta. Ja sitten siellä velkaan yhdistyy vielä tämä syyllisyyden ulottuvuus. Silloin kun puhutaan luottot luotuksesta, niin täytyy muistaa credo, uskon sinuun, joka on sen takana. Vain luottotuksen kautta on päästy tähän nykyisen äh, kapitalismin olotilaan. Ei tarvita riski investointeja. Miksi pitäisi nähdä vaivaa niiden takia, koska sitten saadaan kuitenkin yksityiselle sektorille julkista avustusta. Minä annoin neuvoa Jacques Delorsille, ja hän totesi, että Euroopan on ymmärrettävä, että meillä on yhtenäisasiakirja. Silloin kyse oli sekä sisämarkkinoista että myös taloudellisesta ja sosiaalisesta kohesiosta. Silloin kun yksityisellä sektorilla ei ole kompetenssia, niin elpymisen täytyy tapahtua sosiaalisten investointien kautta. Terveys, koulutus, kaupunkien elvyttäminen, tarvitaan valtavasti investointeja. Nämä kaikki vaativat yksityisen sektorin mukanaoloa on sairaalalaskuja, on lääkereseptejä ja kaikessa näissä tarvitaan tukena yksityistä sektoria. No sitten Katrinin lausuntoon liittyen neuvoisin, että älä vain esitä kysymyksiä komissiolle, älä vain ilmaise epäilyksiäsi. Todellista rahaa tässä ehdotuksessa ei ole kun taas investointipankin investointirahaston rahoitusta on olemassa. Ei tarvita uusia kriteerejä näin ollen. Kriteerejä voi olla kuinka paljon tahansa, mutta Amsterdamin erityissijoitusohjelma, koulutus, vihreä teknologia, pk-yritykset, kaikki tämä on jo riittävän laaja ala. Ja lopuksi Amsterdamin erityistoimintaohjelman jälkeen, jota pitivät tervetulleena, sitähän Guterres ehdotti ja investointipankki piti sitä hyvänä. Investointipankki nelinkertaisti investointinsa 97-2007 kaudella. nämä ohjelmat olivat tässä tukena ja ne auttoivat, että kohesio ja konvergenssi lisääntyivät. Ei ole tarvetta keksiä uusia välineitä. Välineet ovat jo olemassa. Älkää lähtikö sille tielle, että esitetään lisäkysymyksiä tästä rahastosta, joka ei tule onnistumaan. Se kestää ikuisuuksia. Ja kun tästä nyt käydään keskustelua, niin tämä on vain esteenä edistymiselle. Välineiden työpaikkojen kanssa pitää päästä eteenpäin. Tämä on keksitty jo Delorin toimesta 20 vuotta sitten. Je remercie nos... Kiitän neljää puhujaamme. He kertoivat meille omista näkemyksistään ja analyyseistä. Haluaisin kiittää kaikkia neljää puhujaa ja nyt pyytäisin, koska siirrymme kulmistilaisuuden toiseen istuntoon, pyytäisin, että Holm Keller ja Matthew Cross tulisivat tänne puhujakrokkeille. Oh.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 Cette seconde session est consacrée euh, aux applications. Toinen istunto on pyhitetty käytännön soveltamiselle ja yksityisille investoinneille. Annasin, antan, annan puheenvuoron kymmeneksi minuutiksi Holm Kellerille. Hän on Kenup-säätiön puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Very good. Thank you very much um, for giving us the opportunity. Kiitos oikein paljon tästä mahdollisuudesta yksityisten investoijien yhteisössä ei ole käteisestä pulaa ja varmasti kiinnostusta löytää melko, sadaikaan melko vakaa Eurooppa, sitä emme saa unohtaa. Valitettavasti monet näistä investointimahdollisuuksista ovat markkinoille, jotka eivät toimi oikein hyvin ja joilla säätely on vanhentunutta. Jotta saataisiin yksityiset investoinnit liikkeelle, tarvitaan teollisuuskohtaisia foorumeita, investoijia, tutkimusta, kehitystä ja kansalaisyhteiskuntaa mukaan. Lubelanne haluaisin kerätä nopeasti eteenpäin ja puhua Kenapista, joka on tällainen foorumi, joka jo tällä hetkellä tekee monista niistä asioista, joihin Junckerin suunnitelmassa pyritään. Se, mitä me olemme tehneet, on se, että olemme todenneet, mikä on ihan spesifinen mahdollisuus investointimarkkinoilla, mahdollisuus, joka syntyy väestömuutoksesta. Väestömuutos esittää omat paineensa – terveysmarkkinoille, erityisesti ajatellen investointeja, joita tällä hetkellä toteutetaan Yhdysvalloissa ja Kiinassa, valitettavasti ei Euroopassa. Kahden vuoden prosessin aikana, ja tämä on kaikki vielä tulevaisuutta Junckerin suunnitelman osalta, saadaan suuri paneeli ihmisiä, ja on todettu, kuusi aivan erityistä mahdollisuutta, jossa Euroopalla voisi potentiaalisesti olla johtoasema globaaleilla markkinoilla. Kyse ei ole sitä, että kudotaan umpeen kuilua, vaan hyvin selkeästi päästään johtoasemaan. Nämä alat ovat rokotteet aikuisille yksi ala, jossa Eurooppa on ollut etunenässä monet vuodet. Nyt ei niinkään henkilökohtainen lääkintä ja nostetaan syöpähoitojen osalta ja sitten arvoihin perustuva terveydenhoito teollisuuden ala, joka haluaa arvoa tuloksia potilaille riippumattomia ratkaisuja, samoin kuin hoidon modernisoimista. Nämä alat ovat sellaisessa tilanteessa, jos muutamme toimintatapoja – Nämä ovat sellaisia aloja, joilla Eurooppa voisi olla johtoasemassa tulevina vuosina. Miksi emme tähän tilanteeseen ole vielä päässeet? Sekin on aika helposti ymmärrettävissä. Meillä on kannustinjärjestelmä, joka vie väärään suuntaan ainakin tällä saralla. Eli suoraan sanottuna älykkäät ihmiset mahtavissa organisaatioissa jatkuvasti tekee typeriä päätöksiä. Tämä on hyvin selvästi johtamassa siihen, että investoinnitkaan eivät toimi. Lopulta päädymme tilanteeseen, jossa on sellaisia aloja, jotka ovat aloja, joille investoidaan globaalisti erittäin paljon, mutta Euroopassa on hyvin vähän starttiyrityksiä – hyvin vähän PK-yrityksiä, yrittäjien ajamia yrityksiä, jotka voisivat olla tulevaisuuden Microsoftia, Intelejä tai Facebookia tai mitä muuta tahansa. Ihan yksinkertaisesti katsoisin siis tuota alaa vain. Ei näytä siltä, että halutaan etunenään Euroopan terveydenhoitoalalla, vaikka se olisi epäeettistä – Joten meillä on yhdistetty monia tahoja. Tämän kaikki olemassa, tämä ei ole tulevaisuutta. Nyt yhdessä tulisi ponnistella ihmisten kanssa, jotka eivät yleensä istu saman pöydän ääressä. Pitäisi käyttää hyväkseen tätä mahdollisuutta. Me tarvitsemme jäsenvaltioita. Niiden on otettava tietty johtoasemaa. Malta ja Kroatia tässä yhteydessä suurella tuolella maailman terveysjärjestöstä – Nämä maat ovat sanoneet, että me voimme kantaa vastuun ja päivittää ensin jäsenvaltion tasolla jotain osaa tästä säätelystä, jota tarvitaan tässä yhteydessä. Ja tällä kuudella, näillä kuudella alalla me olemme yhdistäneet relevantimmat tekijät maailmassa, jotta voidaan tukea innovointijärjestelmää ja luoda hankkeita ja investointeja – kaikki tämä toimii vain, jos kansalaisyhteiskunta osallistuu. Te säädätte tarvittavia lakeja, mutta ainoastaan, jos järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta antaa oman panoksensa ja tukensa – epävarma investointi, jos ajatellaan esimerkiksi rokotuksia, tuhkarokotuksia, tuhkarokon osalta kansalaisyhteiskunnan vaikutuksesta syntyy ongelmia ja investoinnit loppuvat tältä alalta. Järjestelmä, jonka olemme luoneet, on melko yksinkertainen itse asiassa. Kaikessa tavoitteena on melko pienet julkiset investoinnit ja merkittävä vipuvaikutus – Ensinnäkin liittyen siihen, että saadaan liikkeelle yksityisiä investointeja, mutta myös niin, että käytetään synergiaa muiden olemassa olevien hankkeiden kanssa yksityisen ja julkisen sektorin, riippumatta siitä, missä toimitaan. Ja ennen kaikkea järjestetään kaikki omaksi rahastoksi, jolla on omat sääntönsä. Tavallaan yritys, jota ei tarvitse tukea. Meidän teollisuusfoorumimme on ikään kuin yritys itsessään – se voisi saada tämän kaltaisen lainan, josta puhutte, maksaisi lainan takaisin ja me voisimme jatkuvasti investoida näihin innovatiivisiin aloihin Euroopassa. Seuraava kuva. Se, mitä me tarvitsemme, on kolme seikkaa. Ensinnäkin päätöksentekojärjestelmä, joka on täysin riippumaton osallistujen etuisuuksista, alueellisista eduista ja tai tiettyjen teollisuuden yritysten tai sidosryhmien. Toiseksi on huolehdittava siitä, että voidaan hallinnoida tätä rahastoa niin, että saadaan vipuvaikutusta mistä tahansa sitten onkin kyse. Ja sitten kolmanneksi välineet meidän järjestelmissämme on katettu useimpien jäsenvaltioiden kautta. 22 jäsenvaltiota on järjestelmässämme. Tämä ei ole kysymys, joka liittyy jäsenvaltioiden kokoon tai varojen uudelleenjakoon, vaan kyse on siitä, että luodaan tiettyä arvoa Euroopalle ja käytetään julkisia varoja, joita on rajallisesti, jotta voidaan saada liikkeelle merkittäviä yksityisiä investointeja, joita tällä hetkellä toteutetaan toisaalla. Siitä on kyse tässä teollisuuskohtaisessa spesifisessä foorumissa ja todella kannustaisimme parlamenttia pohtimaan kaikkea tekemäänsä, ajatellen erityisesti teollisuuden mahdollisuuksia valiten hyvin tarkkaan – tehtävät ja mahdollisuudet, joita kannattaa tässä yhteydessä tukea. Kiitos oikein paljon. Merci, Monsieur Keller. Kiitoksia, Keller. Seuraavana annan puheenvuoron Mathieu Groschille. Hän on yksityissektorin asiantuntija ja hänet on Euroopan komissio nimittänyt sitten t koordinaattoriksi eli käsittelee lähinnä liikennekysymyksiä. Joo. Kiitoksia puheenjohtaja. En nyt oikeastaan ole yksityiseltä sektorilta, olin hyvin pitkään julkisella sektorilla tässä parlamentissakin 20 vuotta. Ja osallistuin myös näiden Euroopan laajuisten verkostojen kriteerien laatimiseen pyrin nyt kertomaan tässä, kuinka olemassa oleva rahasto toimii ja millaisia haasteita olemme siellä nähneet ja millaisia tulevaisuuden näkymiä meillä on tällä hetkellä verkkojen Eurooppa ja Euroopan laajuiset verkostot hankkeissa. Meillä on hyvin selkeä näkemys liikenteen kysynnästä ja hiilidioksidipäästöistä. Liikennesektori on ainoa sektori, jossa siilidioksipäästöt ovat lisääntyneet ja tavoitteeksi on otettu tavoitteet ovat selkeät vuodeksi 2020. Sitten seuraava kuva. Siinä nähdään, kuinka on kehittynyt kysyntä. Plus 50 prosenttia matkustajien alalla ja 80 prosenttia lisäystä rahtikuljetuksen. Kuitenkin infrastruktuurin infrastruktuurista puuttuu investointeja. Tässä rahastolla on roolinsa. Tässä voidaan nähdä vertailuja euroalueen ja Yhdysvaltojen välillä. Huomenna täällä Brysselissä muuten esitellään tutkimus, joka koskee rautatien sektoria ja siihen tehtyjä investointeja. Voin etukäteen sanoa, että Saksan tapaisessakin maassa, jossa Saksan tapaisessakin maassa on noin 300 miljoonan aliinvestoinnit, Ranskassa 400 miljoonaa aliinvestointia. Tämä on siis sektori, joka janoaa investointia sekä huoltoon että suoriin investointeihin. Sitten kolmas haaste koskee tehokkaasta modaalisuutta. Kun tässä katsotaan, kuinka nykytilanne on tänä päivänä rahdin osalta maantien 45 prosenttia ja merille 36 prosenttia. Sitten matkustajien osalta maanteille on melkein 80 prosenttia. Nämä haasteet ovat mukana yhteisrahoitushankkeessamme. Sitten seuraava kuva. Euroopan laajuiset verkostot. Tämähän on tietenkin eurooppalainen lähestymistapa. Tässä on mukaan tullut jäsenvaltioita, jäsenvaltioiden loppujen lopuksi hanke on hyvinkin globaali. Ja tässä on mukana rahoitusväline, joka on tehokas. Se ensimmäistä kertaa rahoituspuolella meillä on noin kolme kertaa enemmän rahoitusta kuin alun perin oli, mutta tämä tietenkin riippuu laskutavoista. Sitten olemme panostaneet prioriteetteja, ne ovat selkeät, ne löytyvät seuraavasta kuvasta. Jotta saadaan luotua eurooppalainen liikenteen alue, määrittelimme yhdeksän peruskäytävää, multimodaalista peruskäytävää ja niiden ympärille valmistellaan investointeja tällä hetkellä. Te tunnette tämän instrumentin, se on tuolla verkkojen Eurooppa välineessä 26,3 miljardia alun perin ja 11,4 miljardia kohesiorahastoon varattuna rahoituksessa ja suunnittelussa on korostettu monimutkaisia kohtia, verkostossa pullonkaulia, rajat ylittäviä kohtia, hiilidioksidipäästöjä, modaalisuuden muuttamista, teknistä yhteentoimivuutta. Me olemme määritelleet kaikenlaisia kriteerejä, jotka tällä hetkellä tekevät liikkumisen Euroopassa vaikeaksi ja joista pitäisi päästä yli. Eurooppalaisia vastauksia löytyy kahdesta asetuksesta. Asetus 1316 ja 1315. 1316 asetuksessa on yhteisrahoitus. Tässä näkyy prioriteettikohtainen yhteisrahoitus. Jos tuossa katsotaan yhteisrahoitusta ja sen käyttöä, niin näette, että keskimäärin meillä on 20-40 prosentin yhteisrahoitusmaissa, jotka eivät ole kohesiomaita ja jopa 85 prosenttia kohesiomaissa. Tämä tarkoittaa sitä, että tällainen verkkojen Eurooppa-välineestä käytetty yhteisrahoitus on aivan välttämätöntä tiettyjen hankkeiden rahoittamiseksi. Sitten nämä prioriteetit ovat seuraavilla kuvilla. Voitte nämä saada sitten käyttöön. Näissä määritellään oikein hyvin yhteydet ensinnäkin rahoitusvarojen ja toisaalta näiden prioriteettien välillä liikennealalla. Nämä löytyvät monivuotista ohjelmista ja vuotuisista ohjelmista myöskin. Nyt olemme toimineet niin, että olemme vuoteen 2014 loppuun asti analysoineet nämä käytävät ja tehneet suunnitelmat, toimintasuunnitelmat ja komissio on pyytänyt Uusia hankkeita määräaika päättyi eilen tai toissapäivänä helmikuussa 2015. Se alkoi lokakuussa 2014 ja päättyy juuri. Ja voinkin jo nyt sanoa, että tästä ensimmäisestä hankepyyntöoperaatiosta niin voisi kertoa, kuinka paljon rahaa on sinne pantu ja voin kertoa sitten vastauksista. Vuonna 2015 seuraavana arvioidaan näitä hankkeita käytäväkohtaisesti joka maassa. Huomioiden investointiprioriteetit ja sitten 2017 on väliarviointi. Tähän liittyy sitten tämä uusi rahasto, josta olemme puhuneet. Tämä on seuraava kuva. Verkkojen Eurooppa-välineen kanssa ollaan kahdeksassa miljardissa suoraa tukea ja vaikutukset näkyvät seuraavalla kuvalla. Tämä Verkkojen Eurooppa ja, ja uusi rahasto yhteensä 3,3 miljardia liikenteen alalla. 2015-2018 vaikutus olisi 2,7 miljardia. Kaikkein tärkeimmät artiklat ovat niitä, jotka koskevat ähm, pullonkauloja ja toisaalta nämä rahoitukset, jotka on kohdistettu vaihtoehtoista energiaa varten ja, ja sitten tätä yhteen toimivuutta. Koskien myöskin, missä nyt ollaan menossa. Verkkojen Euroopasta lähdetään. Tilanne olisi seuraava. Jos tätä 2,7 miljardia liikennevälineistä, niin nyt meillä on tämä ensimmäinen hankepyyntö menossa. Se rajoitetaan 8 miljardilla – jäsenmaista ja neljälle miljardille kohesiorahastosta. Ja voinkin jo kertoa teille, että tämä on tähän mennessä tuottanut, vaikka luku ei ole vielä lopullinen, mutta se on nyt 12 miljardin pyynnöistä tuottanut pyyntöjä 36 miljardin edestä hankkeita, joten tämä käytävä lähestymistapa on kyllä kovin kiinnostava. Emmekä pidä ollenkaan tätä 36 miljardia lopullisena summana, vaan arvioimme, että loppujen lopuksi päästään 100 miljardiin. Tässä vaikutus olisi ehkä kolmannes. Ja. Sitten voisi kertoa teille myös hankkeiden analyysistä, jotka on tehty tämän uuden rahaston osalta hyvin lyhyesti näitä ei ole tehty mistään, missään ihanteellisissa olosuhteissa henkilöstön takia, mutta, mutta meillä oli 127 hanketta liikenteen osalta ja 127 000 osalta puolet, yli puolet on maantieliikenteessä. Sitten nämä rautatie hankkeet ovat tässä Connection Rai-hankkeessa eikä suoraan rautatien rakennuksessa. Olemme myöskin analysoineet menneisyyden investointiongelmia. Tässä on vedetty yhteen työryhmän päätelmät, miksi investointiongelmia liikennealalla on. Ensinnäkin tietenkin on no, nämä tekniset jättöongelmat, sitten se selvennykset, joita olisi annettava koskien valtion tukia. Kolmas ongelma koskee yksityisen ja julkisen kumppanuuden tilastollisesta käsittelystä puhuttiin myös Baseli 3 riskistä, eli tois, jotkut pankit omaavat erikoisen asenteen sitten vielä arviointi yhteen vetäen voisin todeta, että mielestämme kestävä liikenteen alueen luominen edellyttää suoraa rahoitusta lisää 30 prosenttia 12 miljardia hankkeita ja 36 on jo pyytöjä ja kaiken kaikkiaan päästään 100 miljardiin. Näin, tässä tilanteessa minulla on sellainen vaikutelma, että jos vähennetään varsinaisia investointeja, päästään ehkä tähän lukuun. Sitten hankkeiden arviointi on tietenkin vaikea arvioida näitä hankkeita. On tehtävä käytäväkohtaisia ar- arviointeja. Usein törmäämme kansallisiin intresseihin eikä niinkään nähdä rajat ylittäviä etuja minä olen Hampurin ja Ateenan välisellä ää, käytävällä ja Ateenan sataman parantaminen ei ham, hampurilaisten näkökulmasta ehkä ole niin kiinnostava. Sitten sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset. Nämä erotetaan varsinaisista rahoitusvaikutuksista merenkulku, sisämerenkulkuun ja rautatieliikenteessä tehty tehtyjen investointien sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset ovat suurempia kuin muissa. Sitten ympäristöinvestoinnit ja hiilidioksidipäästöt todella viime vuosina päästöt ovat lisääntyneet vain täällä liikennesektorilla, joten investoinnit ovat tärkeitä. Sitten vielä yhteisrahoituksesta jopa kohesiomaissa, jossa pyydetään 15-20 prosentin yhteisrahoitusta – niin budjettirahoitukset ovat ongelma tällaisessakin tilanteessa. Sitten kustannusten sisäistäminen. Tämä keskustelu saattaisi avata ovia yksityisille kumppanuudelle tietyissä hankkeissa konkreettisesti kustannusten sisäistäminen siirtyy sitten moottoriteiden maksullisuuteen. Tästä on hyviä esimerkkejä Saksasta – Paljon enemmän tullaan löytämään myös hankkeita, jotka joissa on näitä yksityisiä, inve, yksityisiä investointeja enemmän tällä alalla kuin muilla aloilla, joissa voitot eivät ole niin suuria. Sitten käytävän politiikalla pyrimme vaikuttamaan kehityseroihin alojen, alueiden välillä. Ja haluaisimme että sosiaaliset taloudelliset kehityserot alueiden välillä vähenisivät tätä, tämän myötä. Eikä toimita niin, että lainataan vain rikkaille alueille liikennehankkeissa. Tältä pohjalta voidaan varmastikin analysoida hyvin, kuinka voidaan rakennerahastoja myönteisellä tavalla hyödyntää. Ajatellaan näitä investointiehdotuksia, joita Euroopasta tulee. Minusta ne ovat erittäin hyviä ehdotuksia. Pientä hienoa hienosääntöä sääntöjä kyllä tarvitaan niin, että politiikka kesällä mukaan, eikä kyseessä olisi pelkät puhtaat investoinnit. Ja siihenhän täällä pyrimme. Kiitoksia. Kiitos tästä hyvin selkeyttävästä esityksestä. Sitten kaksi esittelijämme. Bulman, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Tämän jälkeen sitten vieraamme vastaavat esittelijöiden kysymyksiin. Ja jos on vielä muita, jotka haluavat käyttää puheenvuoron, niin puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä, Uudo Pulman. Oikein paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset herroille Keller ja Grosch. Esin Kellerille. Herra Keller, teidän ajatuksenne, että on mahdollista, että älykkäät ihmiset älykkäissä oloissa systemaattisesti tekevät tyhmiä päätöksiä – tämä ajatus on niin ällistyttävän sopiva, että minä haluaisin teitä siteerata. Mutta miten asiat voidaan muuttaa, sitä kommentoittekin. Kuitenkin tässä on vähän ongelmia, jos ajatellaan, että siirrettäisiin teidän esimerkkinne siihen, mitä me lainsäätäjinä voimme tässä työstää. Te puhuitte riippumattomasta päätöksentekojärjestelmästä riippumatonta seika ei ehkä niinkään ole, jos katsotaan, ketkä päätöksiä komission ehdotuksessa tekevät Euroopan investointipankki. Euroopan investointipankki on menneisyydessä myös selkeästi politiikassaan osoittanut, että Euroopan investointipankkia kiinnostaa myös oma asemansa muuten – Euroopan parlamentti ei niin usein olisi sanonut, että AAA ei voi olla ainoa perusta päätöksen tekemiselle. Esirahasto ei ole sinänsä rahastona riippumaton, vaan meillä on sopimus niiden välillä, jotka kantavat vastuun, Euroopan budjetti ja niiden, jotka tekevät investoinnista päätöksiä. Ja tässä on vielä vähän epäselvää, kuka tässä määrää kaapin paikan. Se, mitä te esittelette, on poliittinen johtorooli. Sillä olisi merkitystä, kun päätetään investointihankkeista, ilman että tapauskohtaisesti puututtaisiin yksityiskohtiin. Tällaista asetelmaa meillä ei vielä ole. Ehkä lainsäädäntöprosessi lopussa on, mutta tällä hetkellä vastuussa ovat ne, joilla ei ole sanavaltaa. Kiinnostaisi kuulla, olisiko teillä ehdotuksia, miten tämä voitaisiin hoitaa. Herra Grosch, jännittävää materiaalia teidän omalta alaltanne. Kysyisin ihan konkreettisesti seuraavaa. Mikä teille tärkeistä hankkeista olisi Esirin kautta rahoitettavissa, toteutettavissa? Verkkojen Eurooppahan periaatteessa kärsisi, jos tällainen investointirahasto syntyisi. Eli jos ajatellaan teidän konkreettisia hankkeita, niin mitkä olisivat konkreettisesti esille rahoitettavissa, erityisesti muuttaen, että 30 prosenttisesti usein tarvitaan julkisia varoja, että toteutettavuus on mahdollista. Näkyykö tämä nyt esirahastossa vai pitäisikö esirin oppia ajattelemaan niin, että jos se haluaisi tätä roolia ajaa, se voisi osallistua verkkojen Eurooppa-ohjelmiin. Tässä on tällaista epäsuhtaa vielä. Haluaisin kuulla teidän kokemuksenne pohjalta miten tässä tilanteessa voitaisiin löytää sopiva ratkaisu. Kiitos. Edustaja Fernandes. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää näistä kahdesta esityksestä. Näistä tulee olemaan meille apua niin, että voisimme tehdä parempia ehdotuksia, joilla parantaa tätä eurooppalaisten strategisten investointien rahastoa. Ensimmäinen kysymykseni. Ja tämä on molemmille, molemmille puhujille suunnattu. Rahastosta ja voittoista. Haluaako se saada voittoa ja minkälaista hyötyä siitä on? Minusta on hyvä, että voitot rahastosta käytettäisiin lähinnä niitä ohjelmia varten, joita on tarkoitus edistää. Meidän on annettava 16 miljardin euron takuu ja tämä 8 miljardin osuus tietenkin tästä seuraa voittoja ja on loogista, että ne sitten palavat budjettiin. Ja näin voidaan auttaa niitä budjettikohtia, joista alun perin varat on otettu voittojen olisi palattava budjettiin, Euroopan budjettiin. Sitten tästä verkkojen Eurooppa-välineestä. Rahastolla on täydentävä luonne. Se on yksi sen piirteistä. Sillä ei haluta korvata mitään muita ohjelmia, vaan sillä tullaan helpottamaan yksityisten investointien liikkeelle lähtöä. Tässä on ehkä jonkinlaista sekua, sekaannusta. Vaikuttaa siltä, että jotkut ajattelevat niin, että yksityinen sijoitus on syntiä. Yksityisiä sijoituksia tehdään elinkelpoisiin kestäviin hankkeisiin, hankkeisiin, jotka tuottavat työpaikkoja ja auttavat sosiaalista kohesiota ja noudattavat strategioitamme. Esimerkiksi Euroopan 2020 suunnitelma. En ymmärrä, miksi yksityisillä, yksityisiä sijoituksia ei sillä lailla olisi edistettävä. Ei se ole mikään synti. Konkreettinen kysymykseni kuuluu, kuinka voimme saada yhteensopiviksi tämän esirahaston ja täydentävyysperiaatteen? Viitataan eh, verkkojen Eurooppaan investointeihin ja tähän toiseen välineeseen. Kuinka ne voidaan sovittaa yhteen? Eh, Kiitos herra Fernandes. Pyydän eh, herra Kelleriä vastaamaan kahdelle esittelijälle. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Lupallanne lähtisin edustaja Bulmanin kysymyksestä liikkeelle. Konkreettiset suositukset niin olisivat, että Euroopan investointipankki voisi investoida näihin foorumeihin, jotka sinänsä sitten investoisivat kannustimien osuessa oikealle linjalle. Tämä ei ole ihan sama kuin, että lisättäisiin yksityisiä investointeja. Yksityiset investoijat eivät tarvitse julkisia varoja hän suoraan sanottuna. Kyllä rahaa riittävästi tarjolla. Julkiset rahat tulevat korkeine kustannuksineen ja niiden sisällyttäminen on hankala. Eli jos e IP-prosessin osana e IP rahoittaisi foorumeita, kenä voisi olla yksi prototyyppi esimerkki, mutta monia muitakin markkinoilla on, jotka yhdistävät johtavia toimijoita. Ja sitten voitaisiin pyrkiä muuttamaan rakenteita teollisuudessa, jotka eivät toimi riittävän tehokkaasti tällä hetkellä. Näin lääkealalla on Euroopassa merkittävästi. Ja kansalaisyhteiskunnan osallistuminen on hyvin puutteellista ja tämä johtaa jo tällaisiin investointioloihin, jotka ovat epä varmat. Eli rokotteisiin ei halua kukaan investoida, jos kansalaisyhteiskunnassa on ongelmia. Tässä on siis aitoja mahdollisuuksia. Tämä on hyvin yksinkertaista hallinnointia, ei tarvita paljon, vaan tehdään suuria päätöksiä rahoituksesta, joka koskee teollisuusaloa kohtaisia foorumeita. Ja toisen kohtaan, jonka te esititte, kyllä rahaston pitää voittoakin saada aikaan ja Kyllä se niin tekeekin. Useimmat rastat, joita ammattimaisesti hoidetaan, saavat aivankaan voittoa. Jos epäilisimme sitä, emme luottaisi omaan kapasiteettimme. Ja varmasti tässä tarvittaisiin kehittyvää rakennetta tämän rastan osalta, mutta ei tämä niin monimutkaista ole, eikä tässä tarvitse nollasta lähteä. Kyllä, markkinoilla on välineet jo. Meidän on vain saavata ei, saatava EIP ja esirahasto järkevästi keskittämään siihen, mitä parhaiten voi tehdä. Monsieur Grosch, pour deux minutes. Oui, merci. Ja, ich werde auf Deutsch. Dann wird es leichter sein. Äh... Vastaan saksaksi, se on helpompaa. Kysymykseen, niin hankkeita suoraan? Vastaisin vähän nyansoiden. Suuret haasteet liikenteen alalla eivät ole sellaisia, että niitä voidaan tällaisen vipuvaikutuksen kautta, jota tässä esitetään, hoitaa. Tarvitsemme 80 prosenttisesti investointia rautatiealaan. Vajetta on kaikissa jäsenvaltioissa investoinnit rautateihin, niin ainakin taloudellisesti katsoen jäsenvaltioilla on hankala tilanne tässä, mutta voittoa, jota tässä tavoitellaan, ei löydy sieltä. Vaihtoehtoiset energialähteet ovat hyvä esimerkki tässä investointeja satamiin, parkkipaikkoihin. Niissä ei ole infrastruktuuria, jota voitaisiin auttaa, jotta siirtymä liikennealalla tapahtuisi uusiutuvien suuntaan, niin tässä voitaisiin kyllä olettaa, että teollisuus ja tietyt alat lähtisivät mukaan ja löytäisivät tällaisia kumppanuuksia. Suuret investoinnit ei niinkään, mutta pienten investointien osalta kyllä. Eli viimeinen kysymys kuuluu, minkä muotoista liikkuvuutta liikennettä haluan ja ovatko meillä välineet olemassa, jotta voin toteuttaa tätä politiikkaa vai ainoastaan niin, että tuetaan investointia ilman, että ajetaan tiettyä suuntaa. Merci. Alors, je donne maintenant... Kiitos. Nyt puheenvuoron saavat ne kollegat, jotka halusivat käyttää puheenvuoron. Edustaja Valli, olkaa hyvä. Si, grazie. Kiitoksia. Aivan lyhyt kysymys TNTstä vastaavalle koordinaattorille. Junckerin suunnitelmalla leikataan aika lailla varoja ohjelmista, jotta saadaan niitä suunnattua noihin takeisiin. Vuonna 2015 700 miljoonaa leikataan. Oletteko jo ajatelleet tilannetta, jossa investointeja ei paljonkaan palaa, investointijat eivät halusi investoida tietylle sektorille. Oletteko strategisella tasolla katsoneet, mistä rakenteesta olisi luovuttava tämän ohjelman sisällä? Si, mais la parole est maintenant à monsieur Riquet, qui est rapporteur au nom de la commission. Kiitos sitten edustaja Riquet, joka on esittelijä tässä hankkeessa. Primeer. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen äh, poliitikko, ja minut on valittu, en ole mikään tekninen asiantuntija ja siinä ominaisuudessa nyt siis puhun. Herra kun ajatellaan rahoitusvälinettä, niin tässä ei siirrytä rahoitusvälineestä toiseen, jotta saataisiin tehokkaampaa politiikkaa, vaan välinettä vaihdetaan, josta saadaan erilaista politiikkaa. Siirrytään politiikan teosta toiseen. Hankkeet, joita tuetaan verkkojen Euroopasta tai Eurooppa Horisontti 2020 hankkeesta. Ne ovat julkisen politiikan hankkeita, joihin ei niinkään ole yksityistä kiinnostusta rahoituksen osalta. Vaaditaan varsin korkea julkisen rahoituksen osuus. Ilman tätä hankkeet eivät toteutuisi. Euroopan parlamentissa on käyty vuosikausia keskustelua nimenomaan tästä, miten saamme eurooppalaista lisäarvoa näille hankkeille, jotta ne vastaavat politiikkaamme ympäristöalalla, sosiaalialalla, taloudellisesti ja niin edelleen. Horisontti 2020 ja verkkojen Euroopasta nyt otetaan varoja ja asetetaan tähän rahastoon. Eli otetetaan politiikasta ja sitten halutaan toteuttaa toista politiikkaa. Tutkimus- ja liikennepolitiikka tässä ei ole aivan samaa mitä asiantuntijamme se, selitti, jota toteutetaan esirin kautta, kun taas se politiikka, jota toteutetaan horisontti 2020. Tässä tehdään budjettisiirtoja ja budjettiviranomainen on täällä hyvin edustettuna. Budjettivaliokunnan puheenjohtaja on paikalla ja parlamentin jäseniä niin ikään. Ja heiltä nyt vaaditaan sitä, että budjettipolitiikka ikään kuin puretaan vaihe vaiheelta. Tällaista ei ole koskaan aikaisemmin koettu. On tämä aika erikoislaatuista. Eli rahaa laitetaan ikään kuin laatikkoon ja sanotaan, että nämä rahat sitten komissio käyttää ja näin ohitetaan budjettiviranomaisen suvereenius. Ensinnäkin politiikkaa siis muutetaan ja toiseksi äh, noudatetaan jonkinlaista harkinnanvaraista budjettipolitiikkaa. Ja Haluaisin esittää tästä kysymyksen Mathieu Grossille. Hän oli pitkään parlamentin jäsen ja hän tuntee hyvin nämä kysymykset. Aiotaanko todella noudattaa samanlaista tutkimus- ja liikennepolitiikkaa niissä välineissä, jotka nyt olemme määritelleet yhdessä neuvoston ja komission kanssa yli neljän vuoden työn aikana. Toteutetaanko samaa tutkitus, tutkimus- ja liikennepolitiikkaa näissä rahoitusvälineissä ja sitten tässä rahastossa, jota sitä nyt eh, ehdotetaan ja josta nyt keskustelemme? Kiitos, edustaja Karas. Herra puheenjohtaja. Molemmat käytännön esimerkit olivat kovasti mieleeni, koska mehän tarvitsemme tällaisia hyviä esimerkkejä – ja herra Keller on varmasti hyvä, että siirrytään vähän jokapäiväisen asetusten ja direktiivien käsittelystä ulkopuolelle ja pohditaan, minkälaista Eurooppaa haluamme ja millä aloilla haluamme olla maailman markkinajohtajia. Millä aloilla on eriten vajeita kotitehtäviä hoidettavana. Jos lähdetään tästä liikkeelle, niin tiedetään, mihin haluamme investoida. Totta kai tähän rahastoon liittyy tietyt erityispiirteensä, mutta se, että yksityistä investointia saadaan vain, jos vastataan vaatimuksiin, monen kautta päästään globaaliksi toimijaksi ja voidaan ajatellaan, että tähän mennessä ei ole oikein tässä toimittu, niin sitten ei saada näitä investoijia liikkeelle. Herra Kelle, minua kiinnostaisi nyt, missä näette, kun näettelette omaa foorumianne ja esirahasta, missä näette linkin, yhteyden, niin onko yhteistyötä teidän hankkeidenne kanssa ja olisiko tällaista yhteistyössä myös esirahastossa? Ja ymmärsinkö oikein, että teidän ja herran Groschen välillä on yhteys? Onko teillä tällainen liikennefoorumi? Yksi foorumi uusiutuvilla energioille, jotta voitaisiin luoda siltaa teidän kahden väliin. Mielelläni olisin kysynyt tästä. Ja sitten on ajateltava johtokuntaa. Tarvitaan henkilöitä, joiden riippuvuus on turvattu. Se on tärkeää, kun ajatellaan investoja ja ajatellaan näisiä yhteyksiä politiikkaan. Kiitos. Si, madame. Kiitos. Edustaja Ajala Sender, olkaa hyvä. Si. <clears throat> Gracias, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin todeta, että näinä päivinä käydyissä esirkeskustelussa on liikkunut huhu ja se parlamentarijäsenenä minua vähän huolestuttaa. Herra Kellerin ehdotus on oikein houkutteleva, mutta siitä ehdottomaksi ehdoksi tulisi se, että tehtäisiin muutoksia olemassa olevan lainsäädäntöön. Luin tästä juuri tästä genop foorumin paperista, että täällä on selkeitä muutoksia vanhaan lainsäädäntöön Tämä saa vähän aina hälytyskellolin soimaan, jos olemme nyt valmiit. mä to, toki valmiita sopeuttamaan tilannetta, mutta haluaisin kysyä teiltä esimerkiksi rokotusasioissa on ollut aika paljon virheitä. Mitä tästä sitten verkkojen Euroopasta? Solmisi kakkosen muuttamiseksi, Brasilia kolmosen muuttamisesta, valtion joustavoimisesta. joustavoimisesta, Tässä kaiken kaikkiaan olisi tärkeää tietää, mistä puhutaan. Yhdellä kädellä annetaan varoja ja toisella kädellä viedään lainsäädäntövaltaa. Oli Shanghaissa puhuttiin paljon ulkoisesta rahoituksesta Kiinasta ja Venäjästäkin. Kiinasta varsinkin. Haluaisin kysyä teiltä, Millaisena näette nämä ulkosuhteet? Sitten Grösch esirahoitusmaistat kertoi, että tässä on maantieteellisen keskittymisen vaara ja vaara sille, että kannustimet suuntautuvat maille, joiden alijäämä on alle 3 prosenttia. Niitä on visin yksi maa Euroopassa enää vähän joka tapauksessa. Haluaisin myöskin tietää, onko olemassa kriteerejä, joiden kautta voitaisiin kannustaa. Sitten vielä asiantuntijakomiteasta kysyn molemmilta teiltä, millaisia Siis ovatko nämä komiteat, komiteat joissa ei tehdä mitään tyhmiä päätöksiä, esimerkiksi Castor, hankkeen osalta varmaankin ne asiantuntijat olivat viisaita, mutta lopputulos oli kyllä aikamoinen pannukakku, josta tulee paljon vahinkoa tällä hetkellä. Kiitos. Meillä on paikalla esittelijät myös alueiden komiteasta ja talous- ja sosiaalikomiteasta. Kysyn, haluaako Kivek käyttää puheenvuoron? Onko hän poistunut paikalta? Eskö monsieur Smith... Entäpä Smith? Talous- ja sosiaalikomitean esittelijä, onko hän vielä paikalla? Ei. No, näin jälkikäteen heitä tervehdin. Hehän olivat paikalla ainakin osan tästä kuulemisesta mutta eivät ole pyytäneet puheenvuoroa. Pyytäisin nyt vieraitamme vastaamaan heidän esitettyihin kysymyksiin. Olkaa hyvät. Thank you very much, Chairman. D'abord, euh, d'abord Monsieur Keller. Ensin herra Keller, jos se hänelle sopii. Okay, thank you very much. Um, Kiitos oikein paljon. Yritän nyt jäsennellä tämän vastaukseni se, mitä me pyrimme tässä nyt esittämään, on, että parlamentti harkitsisi lainsäädäntöä, josta sen on päätettävä, jotta saataisiin vankkoja teollisuuteen investoijia foorumeita. Ensinnäkin toiseksi nämä foorumit investoivat kannustimien luomiseen ja Tämä on relevanttia, kun ajatellaan ihan korkeinta haitekkia ja monilta osin teemme työtä sellaisten välineiden kanssa, jotka ovat 50-60-luvulla. Pyrimme säätelemään tällä tavalla mahdollisuuksia, joita on syntynyt tieteessä ihan hiljattain. Loisto esimerkiksi synteettiset rokotteet emme tiedä, miten niitä saataisiin markkinoille Euroopalle. Näin, muuten ei puhuttaisi Ebolasta niin pitkään, jos voitaisiin sopeutua innovointijärjestelmiin, joita on muilla mantereilla. Meillä on monia syöpärokotteita, jotka olisivat käytössä. Sen sijaan pohdimme sitä, miten rahoitettaisiin syöpähoitoja, jotka muuttuvat yhä monimutkaisemmaksi ja kalliimmaksi. Eli on tiettyjä aloja, joilla tiede on valtavasti säätelyä edellä. Asetuksen sopeuttamisen kautta rokotusten osalta 29 säätelijää Yhdysvalloissa taitaa olla yksi, eli voitte arvata, mihin investoinnit menevät. Yksinkertaiset sopeutukset voisivat vaikuttaa voimakkaasti. Jos verrataan kolmanneksi Euroopan investointijärjestelmää vaikka Israelin järjestelmään, niin heti nähdään, että ei ole rakenteita hoitaa Valley of Death-tilannetta. Jos ajatellaan vaikka, että horisontti 2020 rahoitus päättyy ennen kuin yksityinen yrittäjyys ottaa tämän ehdotuksen omakseen. Tämä kuilu on Euroopassa suurempi kuin missään muualla maailmassa. Tässä rahastolla voisi olla merkittävä rooli kannustaa välineiden luomiseen niin, että vapautettaisiin siis yksityistä rahoitusta. Ja neljäs kohta, kun puhutaan yksityisen ja julkisen kumppanuudesta, on tunnustettava, että julkiset ja yksityiset yhteisinvestoinnit eivät toimi. Voidaan toimia täydentävien bottom osalta – jos ajatellaan innovaatiointensiivistä teollisuutta, niin julkinen yksityinen investointi ei toteudu mallikkaasti millään muotoa, mutta julkinen investointi voi ehkä stimuloida yksityistä investointia tai kannustaa kilpaileviin investointeihin tietyllä alalla. Ja edustaja Karas, teidän kysymyksenne viides kohta on se, että me emme tänä päivänä esitä tai välttämättä terveydenhoitoalalle. Tämä on vain esimerkki. Me esitämme innovaatiojärjestelmää, jota voitaisiin sopeuttaa moniin teollisuuden aloihin, kunhan ne ovat paljon tutkimusta vaativia aloja, joilla kasvupotentiaali on paljon, ja kunhan kyse ei ole klassisista infrastruktuuri innovoinneista – ja kyllä, vastaus toiseen kysymykseenne, kyllä me voisimme paljon enemmän tehdä, jos saataisiin takuita esirahastosta tai IPstä. Kiitos. Merci, monsieur Keller. Monsieur Grosch. Kiitos, herra Grosch. Merci. Donc, euh... Kiitoksia. Yhteenvetäen jos nyt haluaisin vastata tähän kysymykseen, voiko esirillä vastata samaan politiikkaan kuin verkkojen Eurooppa-väline? Sanoisin, että jos esirissä sopeutetaan niitä kriteerejä ja prioriteetteja, jotka määriteltiin Euroopan laajuisen verkkoja varten, niin kyllä vain jos artiklassa 5 ei määritellä niitä kriteerejä, niin sitten tulee toisia prioriteetteja, mutta ne eivät ole ne, jotka meillä on verkkojen Eurooppa-välineessä. Tämä on aivan selvä ja yksinkertainen asia. Kyllähän investointitarvetta on, tähän aina halusin pyy- palata. Joskus sanotaan, että vain joissakin maissa on tarvetta, jos ähm, nyt Saksaa ajatellaan ja ajatellaan vain maantiesektoria. Vuonna 2012 analyysin mukaan siellä on investointipyyntöjä yli 7 miljardilla eurolla, eli ei pyyntöjä tule puuttumaan – mutta suuntautuminen tulee olemaan erilainen. Tämä on aivan selvä asia. Uskon, että näin voidaan vastata kahteen ensimmäiseen kysymykseen. Sitten maantieteellisestä keskittymisestä. Toistaiseksi nämä velkaantumiskriteerit tulevat määrittelemään keskittymisen. Tämä huomataan jo nyt. Korostinkin sitä hetki sitten. Jopa niissä maissa, joissa on 15 tai 20 prosentin yhteisrahoitusvaatimuksena, niin sielläkin voi rahoitusala ongelma. Hyvin täsmällisten budjettisääntöjen maailmassa tämä nykyehdotus on sellainen, jossa investoinnit tulevat keskittymään tiettyihin maihin, eivätkä välttämättä toisiin. Sitten maailmanlaajuisena toimijana toimisesta tähän päätän, koska pidän tästä niin, minun mielestäni Euroopassa on pitkään jätetty käsittelemättä selkeä asia nimittäin, että rautatiesektorista voisi tulla globaali toimija ja siitä pitäisi tehdä eurooppalainen investointi. Annan lopuksi vielä esimerkkiä käytävästä, jonka parissa teen työtä. Jos Hampurissa lähdetään junaan ja lähdetään Ateenaan päin, neljä kertaa pitää vaihtaa junaa, seitsemän kertaa sähköjärjestelmää ja yhdeksän turvallisuusjärjestelmää. Jos taas lähdetään rekalle, niin pitää vaan pysähtyä tankkaamaan jos tulevaisuudessa Eurooppa haluaa olla globaali toimija jossakin, niin, niin esimerkiksi tämä ICX Saksassa, meillä voisi olla eurooppalainen IC, juna. Jos haluamme todella investoida liikkumisen, liikenteeseen ja toimia globaalisti, niin meidän on annettava nyt teollisuudelle mahdollisuudet toimia siinä. Kiina on joitakin tuhansia työpaikkoja, varmaan kuitenkin näitä työpaikkoja menetetään, koska kiinalainen ja japanilainen kilpailu on aivan takana, on investoittava siis tähän sektoriin, jotta tulevaisuudessa saadaan tällainen niin sanotusti Airbus rautateille. Tämä ei ole verkkojen Euroopassa mukana oleva investointi, mutta se tekee hyvää Euroopalle mobiliteetille. Jos tähän lähdetään, niin, niin pelkkää hyvää on odotettavissa. Kiitoksia. Kiitos. Meillä on jäljellä neljä minuuttia. Nyt olisi houkutus esittää lisäkysymyksiä. Jotta tietyt hankkeet sitten ovat kannattavia, niin pitäisikö säätelykehys saada tässä valmiiksi? Mainitsitte raideliikenteen. Jos säätelykehystä ei määritellä uudelleen, niin kenties tietyt investoijat epäröivät jossain määrin. Jos meillä ei ole soveltuvaa säätelykehystä, niin sitten kenties investointeja ei tehtäisi. No sitten Hella Kerler mainitsitte rokotteet ja sen, että autettaisiin niitä maita, jotka tarvitsevat lääkkeitä. Investoijat epäröivät kovasti. Täytyy olla koordinointia toisaalta politiikan ja toisaalta säätelysuuntausten välillä. Tässä voidaan ajatella esimerkiksi aurinkopaneeleita. Jos ei ole polkumyynnin vastaisia toimia tuonnin suhteen, niin tietyt investoijat eivät kerta kaikkiaan lähde mukaan. Olen tässä aivan samoilla linjoilla, mutta liikenteen osalta meillä on olemassa säätelytekstejä. Ja annan tästä esimerkkinä raidepaketin, neljännen raidepaketin tässä paketissa on tekninen pilari ja teknisessä pilarissa, aivan niin kuin jo sanoin, vaaditaan maiden välistä yhteen toimivuutta. Jäsenvaltiolla on mahdollisuudet tässä käytössään. Valitettavasti tänäänkin kuulimme, että keskustelu ei ole kovinkaan helppoa. Kaikki haluavat pitää kiinni kansallisista etuoikeuksistaan. Täytyy antaa sellainen merkki, että komissio ja parlamentti niin ikään toteavat, että olemme tehneet valmistelutyömme sääntelyn osalta, ajattelen tässä liikennealaa, ja tehokkuus rahoitusvälineissä ja myös säätelyssä riippuu sitten jäsenvaltioista ja niiden tahtotilasta. Tämä voisi olla yleisempi vetoomus, ei pelkästään liikennealalle, vaan muutoinkin neuvoston suuntaan. Kenties näin saataisiin myös sisämarkkinat valmiiksi niin, että säätelijöitä vähennettäisiin. Tämä pätee televiestintään ja muihinkin aloihin. Herra Keller. Yeah, thank you very much. Am I... Niin, kiitos paljon. Minä tukisin mielelläni rautateitä. Vaimoni on Saksan rautateillä töissä, mutta se logiikka, josta pitäisi tässä puhua, on se, että luodaan mahdollisuuksia uusille yrityksille innovointien kautta. Uusia mahdollisuuksia saada investointeja. Nämähän ovat mahdollisesti tuen saaja, kun ajatellaan näitä kasvutekijöitä. Euroopassa on kovin vähän nuoria starttiyrityksiä ja yksi keskeisistä tavoitteista olisi tässä se, että luotaisiin sellaiset sääntelymallit ja tuettaisiin niitä maita, joissa on innovatiivisia sääntelyjärjestelmiä EUn sisällä, jotta voitaisiin saada merkittävästi starttiyrityksiä lisää tärkeillä kasvualoilla Euroopassa. Tässä on toimittava tiukasti katsottava, mitkä yritykset olisivat tukikelpoisia, miten luotaisiin paketteja. Siksi tarvitaan asiantuntijafoorumeita. Ja tiedän, että monet ovat jo olemassa. Mahdollisuuksia on ehkä rautateillä samoin kuin paljon muuallakin liikenteen saralla. Kiitos. Nous arrivons à la conclusion. Nyt on johtopäätösten aika. Yhteen sopivuus erityisesti raidealalla on sellainen kysymys, että seuraava kokouksemme on nyt tiedossa Strasbourgissa 12. maaliskuuta torstaina kello 8-10. Tuo merkittävä hetki, koska 12. maaliskuuta meille esitellään luonnos mietinnöstä. Arvoisat esittelijät, Luottamus on tukenanne ja varmasti tämä päiväinen kuuleminen on teille inspiraation lähdes. Roberto. I think it has been an inter... Tämä on ollut raskas päivä. Voimme varmastikin nyt päättää kokouksen tähän ja odotamme esittelijöiden mietintöjä. Seuraava kokouksemme on Strasbourgissa. Thank you very much. Kiitoksia kaikille.